Dear colleagues, if you could please take your seats. Thank you. Hyvät kollegat, jos voisitte istua paikallanne. Good afternoon and welcome colleagues. Um, Hyvää iltapäivää ja tervetuloa kollegat. Um, we have point one, the adoption of the agenda. Kohtana yksi, esityslistan hyväksyminen. Jos siihen ei ole mitään sanomista, niin esityslista katsotaan hyväksytyksi. Sitten on puheenjohtajan ilmoituksia, ensinnäkin kielijärjestelyistä. Kroatia, Irja, Malta, niille ei saada tulkausta tänään. Sitten 2.5 säännönmukaisesti suosituksia. Herra Zetowski, EPPstä esittelijäksi on nimitetty Euroopan unionin ja Norjan kuningaskunnan välisessä sopimuksessa ulkorajojen ja viisumikysymysten osalta. Tämä on osa 2014-2020 sisäisen turvallisuuden rahoituskehystä. Sitten Peterson Foundation on nimitetty esittelijäksi valmistelijaksi Euroopan unionin sähköisen viestinnän sääntelyelimen osalta ja sitten EPPstä on nimitetty esittelijä EU- ja Turkin puitesopimuksen osalta. Vahvistatteko te nämä? Hyvä. Sitten pöytäkirjat 17. lokakuuta 2016 kokouksesta. Jos tähän pöytäkirjaan ei tule mitään huomautuksia, niin äh, kokouksen loppuun mennessä sitten niin tätä, tätä pidetään hyväksyttynä. Sitten siirrymme kohtaan neljä. Itse asiassa kaikki tämän iltapäivän kohdat, hyvät kollegat, riippuvat hieman siitä, että ovatko puhujat täällä ajoissa paikalla. Me emme voi edetä, loogista kylläkin. Tämä on aivan selvä, itsestään selvää, että jos puhujat eivät ole paikalla, niin emme voi edetä esityslistan suhteen, mutta olen ymmärtänyt, että puhemies Schulz on täällä aivan pikapuoliin. Hän tulee siis aivan kohta ja samoin professori Bute Butse on jo paikalla. Haluaisitteko te ensin käyttää herra Bude puheenvuoron? Ja olen ymmärtänyt myös, että herra Schultz kyllä tuolta kiirehtii paikalle aivan pian. Jos kollegalle sopii, niin ihan pikkuisen tässä odottelemme vielä.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 So colleagues, thank you. Hyvät kollegat, kiitos kärsivällisyydestänne. Jatkamme kohdasta neljä esityslistalta. Euroopan unionin digitaalisten perusoikeuksien peruskirja. lämpimästi toivotamme tervetulleeksi vieraamme, jotka juuri tänne tulivat paikalle. Tässä keskustelussa läsnä on parlamentin puhemies Martin Schulz sekä professori Heinz Bude. He ovat äh, digitaalista perusoikeuksia peruskirjan laatia kunnossa mukana. Te olette saaneet sähköisesti, hyvät kollegat, siis tämän asiakirjan. Toivottavasti olette jo nähneetkin sen. Ja tuolla salin edessä on, takana on näitä kopioita vielä saatavilla. Te, jotka ette tunne tätä asiakirjaa, No toivotan ensin tervetulleeksi Martinin tänne Live-valiokuntaan. Olet täällä nyt esittelemässä tämän perusoikeuksien peruskirjan, digitaalisten perusoikeuksien peruskirjan, joka on tällaista syvällistä, monialaisen syvällisen ryhmän työtä. Siinä on mukana professoreja, juristeja, politiikkoja, toimittajia, blokkareita ja myös median edustajia Saitista ja Veltistä ja muista, mm, muusta mediasta. Parlamentin puhemies on suurta mielenkiintoa kiinnittänyt tähän aiheeseen ja valiokuntamme on erittäin iloinen siitä, että olette täällä mukana esittelemässä tätä asiakirjaa. Antaisin siis puheenvuoron puhemies Schulzille ja professori Budelle. Molemmat voivat lyhykäisesti johdatella meidät tähän asiakirjaan ja kollegat, teillä on sitten mahdollisuus myöhemmin kommentoida ja esittää kysymyksiä. Martin, ole hyvä. Ja kiitos siitä, että tulit paikalle. Kiitos. Claude. Kiitos Claude, hyvät kollegat, arvoisat vieraat. Se, että puhemies tulee valiokuntaan, niin sitä ei kovin usein tapahdu. Minä en ainakaan viiden vuoden aikana kovin usein ole valiokunnissa vierailut. Tämä on oikeastaan ensimmäinen valiokuntakokous, johon osallistun ja tähän erityinen syy nimittäin tämän päivän esityslistan kohta. Haluaisin läsnäolollani painottaa, miten tärkeä tämän luonnoksen esittely minulle on, tämän digitaalisten perusoikeuksien peruskirjan luonnoksen esittely live-valiokunnassa. Se, että puhemies osallistuu tällaiseen valiokuntakokoukseen, tarkoittaa, että on kysymyksessä erityinen kysymys. Ja kiitoksia Claude sinulle siitä, että keskustelun alkuvaiheessa voin puhua tästä aiheesta. Muutama vuosi sitten olemme aloittaneet työn Saksan liittotasavallassa, pohdimme sitä, miten perusoikeudet, joita meillä on ja miten perusoikeuksien peruskirja, joka meillä on, joka on osa Lissabonin sopimusta, miten näitä oikeuksia, jotka on taattu demokratioissamme, ja Euroopan unionissa, niin miten nämä oikeudet voidaan siirtää digitaaliseen aikakauteen, kun niitä voidaan kyseenalaistaa jatkuvasti? Koska voidaan kysyä, että miten digitaalisessa maailmassa voidaan taata perusoikeudet. Ja me olemme intensiivisesti käsitelleet tätä kysymystä. Ja tulimme siihen lopputulokseen, että pitäisi pohtia sitä, että pitäisikö olemassa olevia perusoikeuksien peruskirjoja laajentaa tai voidaanko niitä ylipäätänsä muuttaa. Eli kun me takaamme perusoikeudet, niin riittävätkö nämä oikeudet vai tarvitaanko nyt digitaalisessa maailmassa uusia perusoikeuksia, koska kehitys on ollut valtavan nopeaa myös jokapäiväisessä elämässä. Puhumme digitaalisesta vallankumouksesta. Ja ystävät ja kollegat eri ryhmittymistä ovat sitten käsitelleet näitä kysymyksiä. Ja Zeit-säätiö on tukenut tätä. Siinä on eri yhteiskuntaluokista henkilöitä, eli eri poliittisista puolueista, eri järjestöistä henkilöitä, jotka olivat valmiita osallistumaan tällaiseen prosessiin, jotka kokoontuivat ja pidemmän ajan ovat pohtineet tätä kysymystä ja tämä on nyt tulos. Minä myös osallistuin intensiivisesti tähän keskusteluun ja osallistuin siihen siksi, sitä haluaisin painottaa, koska olin myös keskustelemassa perusoikeuksien peruskirjasta. Silloin minä edustin Live-valiokuntaa, olin sosiaalidemokraattisen ryhmän koordinaattori tuolloin ja kollegani Carlos Coelho jo silloin yhdessä työsti tätä kysymystä. Ja tätä kautta olen aina ollut sitoutunut näihin kysymyksiin ja siksi olen myös viime vuosina käsitellyt sitä kysymystä, minkälaisessa yhteiskunnassa me haluamme elää ja miten digitaaliset muutokset vaikuttavat meidän jokapäiväiseen elämäämme. Ja minä olen todellakin intensiivisesti käsitellyt näitä kysymyksiä. Kollegani Jan-Philip Albrecht, tämän valiokunnan varapuheenjohtaja, on myös ollut mukana tässä työryhmän työssä ja tulokset esitellään teille tänään. Ja olen kiitollinen teille siitä, että tämä on mahdollista täällä tänään, arvon kollegat. Ja Saksassa on jo keskusteltu hyvin paljon tästä asiasta, niin ehkä yksi toteamus. Minä ymmärrän, jos ihmiset eivät tunne Euroopan parlamentin työjärjestystä, mutta tämä ei ole mikään lainsäädäntö, vaan tämä on ajatuksen esittely valiokunnassa. Ja tämä on ikään kuin ensimmäinen askel ja tässä on toiveena, että Euroopan parlamentti, mutta myös monet muut toimielimet, kuten kansalliset parlamentit, käsittelisivät tätä peruskirjaluonnosta, eli miten me voimme digitaalisella aikakaudella taata perusoikeudet, määritellä ne ja puolustaa niitä, mahdollisesti syventää ja laajentaa niitä. No useinhan kaikki eivät tunne Euroopan unionin lainsäädäntöä, mutta se, mitä me käsittelemme tänään, se ei ole mikään lainsäädännöllinen kysymys, vaan toivottavasti tämä on alkusysäys laajalle keskustelulle. Ja se, mitä me siis esittelemme tänään, on yhdessä kansalaisten kanssa – työstetty. Kiitoksia, herra puheenjohtaja. Ja nyt kuulisin mielelläni, eh, kun herra Bude esittelee tämän luonnoksen sisältöä. Very much, Martin. Kiitokset, Martin. Ja seuraavaksi professori Bude, olkaa hyvä. Arvoisa puheenjohtaja, arvoisat naiset ja herrat, miksi eh, digitaaliset perusoikeudet ehkä 1900-luku oli liberaalien kansalaisoikeuksien vuosisata ja oletetaan, että me uskomme, että nyt meidän tulisi käsitellä siten, miten oikeuksia käsitellään digitaalisella alalla. Tämä näyttää sitä, että me olemme ikään kuin astuneet uudelle portaalle. Pohtikaa sitä, että me elämme digitaalisessa ympäristössä, joka antaa uusia mahdollisuuksia, mitä interaktiivisuuteen tulee ja sosiaaliseen elämään. Siksi syntyykin kysymys, että antavat kolikon nämä uusia mahdollisuuksia haasteeseen, mutta mahdollisesti myös uusia vaaroja, mitä meidän vapauteemme tulee. Tämä, tässä on, on uusia houkutuksia, uutta tarjontaa ja sitä kautta syntyy jo kysymys, että mitä tuotteita, tavaroita nämä itse asiassa ovat, ovat? Onko se yksityistä omaisuutta vai julkista omaisuutta? Ja eikö myös ole ongelmia, jotka liittyvät käyttöön? jotka liittyvät niihin ongelmiin, että mitkä ovat yksittäiset mahdollisuudet tällä alalla. Me olemme keskustelleet tästä. Parlamentin puhemies nosti tämän jo esille. Ryhmä, joka on käsitellyt asiaa, ei ole ollut asiantuntijaryhmä, vaan me olemme olleet erittäin monimuotoinen ryhmä, oikeustieteilijöitä, journalisteja, kansalaisaktivisteja, eh, intellektuelleja, niin, niin kuin minä, jotka kutsumme itseämme sitten sosiologiksi. Mutta kaikki pohtivat sitä, että mistä oikeuksista me oikeastaan puhumme. Ja me olimme tietoisia siitä, että tässä puhutaan sukupolvesta, jolle digitaalinen maailma ikään kuin on itsestään selvä infrastruktuuri. Sitä ikään kuin juhlita enää, sitä käytetään hyvin realistisesti. Ja pääkysymys, mikä meidän myös poliittisesta näkökulmasta täytyisi esittää, on, että miten, miten tätä sukupolvea ja my, tai tälle sukupolvelle myös niille, jotka opettelevat digitaalisia kysymyksiä, äh, selvittää, että tässä on uusia vaaroja. Ensimmäinen 12. kun tämä asiakirja julkaistiin Saksan liittotasavallassa, sanomalehdissä ja verkossa, niin syntyi aika kiihkeä keskustelu. Ja siellä vaadittiin monia asioita. Siis itse asiassa otsikkokin on aika ristiriitainen. Miksi me oikeastaan tarvitsemme digitaalisia perusoikeuksia? No onko olemassa esimerkiksi analogeja perusoikeuksia? Mitä tämä otsikko nyt oikeastaan edes tarkoittaa? Ei, mitä uusia ongelmia itse asiassa tässä on syntynyt, että vaaditaan, että pitää puhua digitaalisista perusoikeuksista? Ovatko nämä uusia ongelmia, jotka synnyttävät uusia kysymyksiä, uusia ongelmia? No esimerkiksi itse oppivat koneet, jotka ehkä tuo tullessaan monia uusia asioita mm, myös demokratiaan liittyen. Ja sitten se, miten tietosuoja ja itsemääräämisoikeus Miten nämä liittyvät toisiinsa? Toimiko tämä arkkitehtuuri koko tässä kysymyksessä? Se on erittäin tärkeä kysymys. Miten me yhdistämme nämä kaikki eri mahdollisuudet, eri mahdollisuudet, se miten asioihin voi puuttua. Ja muun muassa myös luottamuksellisuus on tässä nostettu esille. Ja mitä tarkoittaa tämä koko uusi tilanne, jossa me olemme? Ennen kaikkea, jos puhumme nyt omaisuudesta, henkisestä omaisuudesta, teollisesta tekijänoikeuksista. Ja tässä peruskysymys myös, mitä tarkoittaa, jos me nyt sitten ehdotamme sääntöjä näille kaikille. Eli syntyy tarve luoda uusia sääntöjä, niin toki sitten syntyy kysymys, että syntyykö tässä nyt uusi totuusministeriö, jossa sertifioidaan algoritmeja ja aiommeko tässä rajoittaa ihmisoikeuksia. Ja nämä ovat kaikki kysymyksiä, eh, jotka ovat nousseet esille. Ja nämä ovat varmasti erittäin tärkeitä kysymyksiä, jotka sitten mm, vaikuttavat tähän peruskirjaan. Mutta me haluamme tämän prosessin. Me haluamme, että yhteiskunta ymmärtää omat mahdollisuutensa, omat rajansa ja me haluamme aloittaa prosessin, jossa yhteiskunta esittää kysymyksen omasta poliittisesta tahdostaan ja haluaako se olla mukana luomassa tätä uutta digitaalista ympäristöä vai aikooko se vain seurata sivusta, mitä prosessissa tapahtuu? Eli se, mitä me olemme halunneet ja haluamme saada aikaiseksi, on, että me saisimme aikaiseksi prosessin, jossa lopuksi syntyy yhteiskunnan poliittinen tahto. Ehkä tässä nyt tämän verran. Eli lyhyesti, mikä tämän koko asiakirjan ajatus on. Thank you very much, Professor Buda, and uh, Kiitoksia, professori Puude. Ja kuten tässä sanottekin, että valiokuntamme on ollut todella paljon käsittelemässä näitä asioita, esimerkiksi joukkovalvonta, joukkoseuranta. No, tämä, tässä oikein hyvin tiivistitte nyt nämä asiat. Kollegat varmaan mielellään esittäisivät teille kysymyksiä ja varmaan vastaisitte mielellään. Viisi puheenvuoropyyntöä on tullut. Jos joku muu vielä haluaisi, niin voisitteko ilmoittaa? Jos meillä on vain viisi kollegaa, niin minuutti tai kaksi per henkilö. Ruva Holmaier ensin. Kiitos puheenjohtaja, herra puhemies, professori Buude. Ensin haluaisin kiittää tästä esityksestä ja ponnisteluista, joihin olette ryhtyneet suhtaudun kriittisesti digitaalisten perusoikeuksien peruskirjaan, koska meillä on jo perusoikeuksien peruskirja, jo on käsitelty monia kysymyksiä. Toki digitaalinen aikakausi synnyttää paljon uusia kysymyksiä. Me emme ole koskaan aikaisemmin joutuneet esittämään näitä kysymyksiä, emmekä ole tienneet, että nämä kysymykset ovat sellaisia, joita me joutuisimme kohtaamaan. Mielestäni on itsestään selvää, että etsit, esitetään kysymyksiä muun muassa tasa-arvoon liittyen. Ja kuitenkin pitäisi esittää seuraaviakin kysymyksiä. Meillä on big data, tai oikeastaan kysymys kuuluu, miten me käsittelemme sitä, koska jos toivomme, että sitä ei olisi, niin se ei tarkoita sitä, että loppumaailmakin näin toivoo koska uskon, että muu maailma on varmasti iloinen siitä, että me emme käsittele sitä, koska sitä kautta syntyy sitten kilpailuetua. Meidän täytyy käydä avointa keskustelua siitä, miten me saamme arvomme läpi Euroopassa, eikä niin, että me sitten jäämme jalkoihin tässä, koska Euroopassa usein pienet yritykset, joilla on hyviä ajatuksia, niin niillä on erittäin vaikea tilanne. Oli kilpailijoita, mitä Facebookin tulee, mutta ne eivät pystyneet sitten pääsemään läpi ja loppujen lopuksi sitten Facebook pääsi läpi. Minua kiinnostaisi teidän mielipiteen tähän kysymykseen liittyen. Luin Spiegelistä pitkän artikkelin artikkelin liittyen siihen, miten helppoa on manipuloida mielipiteitä. Ja tässä saattaa sitten on henkilö tulla erittäin suosituksi juuri tällä, tällaisten eri verkkosivujen kautta. Tämä kyllä liittyy myös perusoikeuksiin. Meidän täytyisi käsitellä näitä kysymyksiä, miten ihmisiä manipuloidaan verkossa ja miten me voisimme vaikuttaa tähän. Kiitos. Also Frau Hohlmeier, das ganz... um, five, okay, then I can respond. Okay. <laughs> And, uh, Voitte vastata hetken kuluttua. Rouva Sipä seuraavaksi. Kiitos puheenjohtaja. Olen samaa mieltä kuin edellinen puhuja. Hän, hän oli sitä mieltä, että hän ei nyt välttämättä halua näitä digitaalisia perusoikeuksia, koska meillä on jo perusoikeuksien peruskirja – No, ihmisarvo on loukkaamaton. Ihan sama törmääkö kollegani toimistossa tai sitten virtuaalisesti digitaalimaailmassa. Ja tämä koskee myös asunnon koskemattomuutta. No tietenkään naapuri tai kukaan mukaan ei nyt noin vain saa tulla minun asuntooni, mutta tietysti se on myös kiellettyä, että joku asettaa minilennokkeja ikkunani eteen ja vakoilee asuntoani sitä kautta. Eli se, mitä te sanoitte ja mitä puhemies Schulz sanoi aluksi, on varmasti aivan oikein, että meidän täytyy tarkastella, mitä uusia haasteita me joudumme kohtamaan digitaalisessa maailmassa ja täytyykö meidän säännellä asioita eri tavalla niin, että me voimme taata perusarvomme. Ja tässähän puhutaan nyt aivan eri suuruusluokista. No, jos puhutaan koululaisesta, jota kiusataan koulussa, sehän on jo kauhea. Mutta sitten digitaalisessa maailmassa tämä saa aivan uudet rajat esimerkiksi Twitterissä, Facebookissa, koska siihen sekaantuu sitten ihmisiä, jotka eivät tunne tätä oppilasta lainkaan. Ja ikä, tätä kautta sitten tämä kiusaaminen vain paisuu ja paisuu. Ja nämä ovat asioita, joita meidän täytyy selvittää. Me tarvitsemme tässä ainoastaan lainsääntäjä. Ja tällainen aloite on varmasti hyödyksi. Eli meidän, me tarvitsemme yhteiskunnallista vuoropuhelua ja meidän täytyy olla tietoisia siitä, miten me käsittelemme näitä kaikkia digitaalisia kysymyksiä ja mikä meidän oma vastuumme on tässä yhteydessä. No sitten vielä yksityisyyden suoja. Tässähän yhdistetään eri tietoja ja ihmiset jättävät tietoja ja kun soittavat puhelimella, lähettävät sähköpostia, keräävät ruokakaupassa pisteitä maksukortilla ja niin edelleen. Ja tätä kautta sitten saan jatkuvasti erilaisia tarjouksia ja Tämä on asia myös, jota meidän täytyisi pohtia, niin kuin tietosuojapaketissa onkin tehty, ja te olette myös tähän tekstiin ottaneet ottaneet sen mukaan. Eli täytyy siis saada päättää, mitä omiin tietoihin tulee. Ja ainoastaan minimimäärä näitä tietoja pitäisi saada käyttää. No, aikani loppuu tässä kohti, mutta Mielestäni me emme tarvitse uutta perusoikeuksien peruskirjaa, mutta me tarvitsemme erittäin laajan keskustelun liittyen siihen, mitä mahdollisuuksia meillä on, mutta myös mitä vaaroja me joudumme kohtaamaan ja miten me yhdessä voimme käsitellä niitä. Kiitos. Jan Albrecht, please. Kiitoksia sen jälkeen Janno Albrecht. Thank you very much. Kiitoksia. Haluaisin todeta kolme asiaa joita pidän hyvin tärkeänä tässä prosessin, prosessissa. Olen ollut mukana ryhmä, ryhmässä eh, keskustelemassa tästä tämän tekijäryhmän kanssa ja minun mielestäni tässä on ehdotuksia, joita meidän on vielä syvemmin tarkasteltava, on pohdittava paremmin, miten voimme täytäntöönpanna olemassa olevia perusoikeuksia eh, digitaalisessa ympäristössä paremmin ja kuinka voimme vahvistaa niitä niin, että voitaisiin saada tällaisia lisäselvityksiä, eli siis sel- selityksiä olemassa oleville perusoikeuksille. Ja näin saataisiin paremmin täytäntöön panevat, pantavat puitteet digitaaliaikakautta varten. On erittäin tärkeää, että tätä keskustelua käytäisiin sekä kansallisessa parlamentissa että Euroopan parlamentissa. Tämä oli saksanlainen aloite, mutta mielestäni on hyvin tärkeää, että tämä keskustelu välittyy myös muualle Euroopan julkiseen keskusteluun. Ei varmaan, se ei, ei varmaankaan yhdessä yössä tapahdu, me, me yhdessä yössä saa perusoikeuksia vastaamaan digitaalista todellisuutta, mutta ehkä seuraavassa valmistelukunnassa seuraavassa perus- sopimuksessa 50 vuoden eh, päästä ne, jotka muutosten kanssa silloin painivat, heidän on otettava huomioon se, että perusoikeudet sovitetaan digitaaliseen aikakauteen ja vahvistetaan ja lisätään joitakin oikeuksia, joita tarvitsemme digitaalisessa ympäristössä. Lopuksi vielä mielestäni olisi todella hienoa, jos saisimme vietyä tätä aloitetta eteenpäin. Olen myös sitä mieltä, että jo pelkästään se, että meillä on luonnospöydällä, sen avulla voimme keskustella todellisista ratkaisuista koskien näitä eh, hyvin suuria haasteita. Tarvitsemme tietenkin lisää yksityiskohtia. On turha ehkä jatkaa tätä avainsanojen pyörittelyä, jota usein harrastamme näissä digitaalisissa asioissa. Edustaja Spinelli. Presidente. Kiitoksia puhemies. Schulz, kiitoksia professori Bude. Olen oikein iloinen siitä, että tätä peruskirjaa on ehdotettu. Mielestäni se on tarpeellinen. On muistettava, että internetmaailma esitellään yhteisenä hyvänä, joka tuo uusia oikeuksia oikeuksiaan. Tähän liittyvät oikeus tulla unohdetuksi ja tietojen poistaminen ja digitaalinen kuilu ja muut tällaiset asiat. Kun luen tätä teidän peruskirjaa, niin pyrin vertaamaan sitä samantapaisiin asiakirjaan. Professori Bode varmasti sen tuntee. Tämä on internetoikeuksien peruskirja. Italian parlamentti hyväksyi sen heinäkuussa 2015. Kun vertailen näitä kahta asiakirjaa, teidän peruskirjanne on todella hyvin kiinnostava, tämä on sanottava, mutta haluaisin korostaa joitakin asioita, jotka olisi ehkä hyvä ottaa mukaan myös teidän peruskirjanne. Ensinnäkin tässä viiteosassa alussa puhutaan haasteista ja uhista. Minä puhuisin niin kuin professorikin täällä teki Minäkin haluaisin puhua suurista mahdollisuuksista, joita internet tarjoaa. Ehkä en näitä uhkia niin paljon korostaisi, vaan ottaisin ne mukaan artikla osaan, kun käsitellään sitä, mitä olisi tehtävä, mikäli rikotaan ihmisarvoa, mikäli väärinkäytetään ilmaisun vapautta. Sitten artikla osasta, artiklat 3 ja 15 ne koskevat suurin piirtein tätä digitaalikuilua. Haluaisin korostaa sosiaalisia oikeuksia ja sopeutumisvaikeuksia tiettyillä alueilla, kun kyseessä eivät ole kovin kehittyneet maaseutualueet ja kun kyseessä ovat iäkkäät ihmiset ja sellaiset ihmiset, joilla on sosiaalisia vaikeuksia hyödyntää näitä digitaalisen maailman mahdollisuuksia samoin kuin muilla. Sitten artikla 4, se koskee turvallisuutta. On aivan naulan kantaan sanottu, että turvallisuudesta vastaavien viranomaisten ei pidä päästä yksityistietoihin käsiksi. Poikkeukset on hyväksyttävä lain mukaisesti ainoastaan ja näin suojellaan näitä tärkeitä juridisia periaatteita. Haluaisin tähän vielä lisätä, että poikkeuksien kautta poikkeukset ovat mahdollisia ainoastaan, mikäli juridinen viranomainen tuomioistuin antaa tähän luvan. Tämän olen ottanut Italian peruskirjassa, jonka kirjoitti professori Rodota. Sitten artikla 6 ja artikla 7, missä aiheena on profilointi ja algoritmit. Tässä on aivan oikein sanottu, että profilointi on hyväksyttyä ainoastaan lain pohjalta. Haluaisin tähän vielä lisätä sen, että että henkilö voi vastustaa profilointia. Henkilöllä pitää olla oikeus vastustaa profilointia. Kyseessä on oikeus identiteettiin. Artikla 5, tietosuoja. Tiedon suverenisuus. Tässä viitataan siihen, että että tarvitaan käyttäjän hyväksyntä tietojen käsittelyyn. Kyseessä on siis artikla 11. Tässä peruskirjassa on tärkeää se, että, että konsensus voidaan vetää myös, lupa voidaan myös vetää pois. Lupa ei ole ikuinen, luvan voi evätä, voi vetää pois. Haluaisin täällä siteerata Italian peruskirjaa, jossa todetaan, että lupa ei voi merkitä oikeusperustaa tietojen käsittelyyn puheenjohtaja keskeyttää, niin silloin kun kyseessä on merkittävä paino tämän henkilön ja toisen tahon välillä. Minulla olisi tässä vieläkin kommentoitavaa, mutta jätän tämä tähän. Kiitoksia. Thank you read it. I think you read it. Kiitoksia. Barbara, nyt sinä kuitenkin vähän luit tätä. Ehkä tässä voitaisiin käydä dialogia professori Buden kanssa. No niin, kiitoksia. Ja vielä viimeinen puhuja. Danke, Vorsitzende. Ich, ich begrüße diese Initiative. Kiitos puheenjohtaja. Toivotan tämän aloitteen tervetulleeksi, koska mielestäni mielestäni on tärkeää, että tätä käsitellään myös parlamentin ulkopuolella ja että tähän asiaan reagoidaan parlamentin ulkopuolella ja se, että tässä yhdessä nyt sitten käydään tätä keskustelua. Meillä pitäisi ehkä olla vielä enemmän aikaa, mitä tähän vuoropuhelun tulee. Tämä on mielestäni hyvä, koska tutkintavaliokunnassakin jo vaadimme tällaista. Puheenjohtaja Moraes, hän on esittänyt omat kantansa. Tämä olisi varmasti kaikkien kansalaisten intresseissä. Ja juuri peruskirjassahan on joitakin vanhentuneita kohtia, koska silloin kun siitä keskusteltiin, niin me emme vielä tienneet, miten eh, yhteiskunta tulee kehittymään, esimerkiksi artiklat 7, 8 ja 11. Mielestäni on hyvä, että me keskitymme eurooppalaisina näihin kysymyksiin. Voisimme ikään kuin olla roolimallina, koska tämähän ei tarkoita mitään kilpailuhaittaa voittoja, jos rakenteita vahvistetaan muun muassa amerikkalaisten kanssa. Ja esimerkiksi tietosuojapaketti oli mielestämme erittäin hyvä kysymys. Monet taistelevat sitä vastaan, mutta nyt kuitenkin se on ollut puitteena monille keskusteluille. Nämä vähän eivät ole mitään uusia kysymyksiä. Ja algoritmit muun muassa uhkaavat vapautta. Jos ajattelen tässä nyt markkinointia, niin tämä vaikuttaa tietysti myös valinnan vapauteen. Se ei oikeastaan ole enää markkinataloutta. Tai jos tässä pohditaan poliittista kehitystä. Ikään kuin ollaan tällaisessa kuplassa, eikä tiedetä ympäröivästä maailmasta mitään. Ja tämä toki vaikuttaa myös mielipiteen vapauteen. Ja tämä on aika kyseenalainen kehitys ja kaikesta tästä täytyisi keskustella intensiivisesti. Mielestäni on hyvä, että Barbara Spinelli otti tässä vielä italialaisen näkökulman esille. No, vaikka Saksa onkin Euroopan unionin suurin jäsenvaltio, niin meidän täytyisi käydä keskustelua yhdessä. Tässä täytyy ottaa myös muita kulttuureja huomioon, kun puhutaan digitalisoinnin kehittymisestä. Mutta kiitos tästä aloitteesta joka tapauksessa. Thank you very much, Joe. And as you implied... Kiitoksia. Tämä valiokunta on ollut hyvin vahvasti mukana näissä kysymyksissä, kuten tiedät Martin, ja koordinaattorinakin olen tehnyt paljon tämän asian osalta. Voisiko professori Puuri nyt vastata, noin viiden minuutin vastauksen antaa näihin avainkysymyksiin, ja sitten jätämme vielä lopuksi aikaa puhemies Schulzille, jotta hän voi sitten tehdä loppupäätelmät. Haluaisin nostaa tässä kolme neljä kohtaa esille. Rova Mayer Tämän ei tule olla mikään pelon asiakirja, vaan vapauden asiakirja, jossa otetaan huomioon äh, näitä eri asioita. Meillä on mahdollisuus äh, yhdistää yksittäisiä tietoja ja teknisiä tietoja. Meillä on big data ja niin edelleen, tässä ei puhuta nyt välttämättä vain sääntelystä, vaan siitä, että meidän täytyy ymmärtää, mitä itse asiassa tapahtuu, jotta sitten voimme säännellä oikealla tavalla. Tämä on erittäin tärkeä aihe, eli ymmärtäminen ja sääntely liittyvät erittäin läheisesti toisiinsa. No sitten toinen kohta. Tämä ei ole ainoastaan saksalainen eikä ehkä myöskään eurooppalainen ongelma. Ja mielestäni on erittäin tärkeää, että eri aloitteet eri jäsenvaltioista pitäisi kerätä yhteen eurooppalaiseksi aloitteeksi tässä yhteydessä. Jos aletaan smart homea, niin Toki yksityisyys määritellään eri tavalla. Mitä yksityisyys tässä ympäristössä nyt sitten tarkoittaa? Eli tarvittiin sääntelyä, eri lainsäädäntöä. Ja, ja tässä puhutaan myös julkisuudesta. Nuoret mm, käsitellä tätä aivan eri tavalla. Eli tässä ei puhuta enää siitä, mitä me luemme itsestämme esimerkiksi lehdestä. Tämäkin on haaste tulevaisuudessa. Täällä, täällä viitattiin siihen, miten muodostuu tällaisia kuplia, joissa elämme internetin ja digitaaliaikakauden kautta. Tämä on myös tärkeä kysymys ja tämä liittyy myös uusiin luokkarakenteisiin. No sitten viimeinen kohta, joka on erittäin tärkeä, jota täytyy käsitellä. Rova Zippel, otitte sen esille, eli, eli mitä on tieto, mit, onko tieto julkista, ja tästä todellakin täytyy keskustella. Martin, if you could wind up the... Martin, voisitko vielä äh, loppusanat sanoa tähän? 22 ja puoli vuotta sitten aloitin työni täällä Euroopan parlamentissa. Ja jos nyt tarkastelen perusoikeuksien kehitystä näinä 22 vuonna sopimusten kautta muun muassa, niin rouva Zippel, olen kyllä teidän puolellanne, mutta 22 vuotta sitten en olisi voinut kuvitella, että perusoikeudet, te puhuitte tästä äh, kiusatusta oppilasta ja lennokista, niin ne olisi uskonut, että koskaan mentäisiin näin pitkälle. Ja meidän täytyy nyt vain katsoa tai, tai myöntää, että tekninen kehitys on nopeampaa kuin mitä me lainsäätäjänä kuvittelimme. Ja me en pysty pysymään perässä näissä rakenteissa. Me tunnemme italialaisten aloitteen, Barbara Spinelli viittasi tähän. Siinä on tehty aivan loistavaa työtä, haluan painottaa sitä, mutta miksi me nyt tulimme tänne? Euroopan parlamentti on taho, joka käsittelee sopimuksia muun muassa mitä kansainväliseen kauppaan tulee. Ja sitten kun esineellistetään ihmisiä, kun puhutaan nyt big datasta ja big commerceista, niin se saattaa johtaa siihen, että perusoikeuksista ei pidetä enää kiinni, koska ihmisiä käsitellään ikään kuin objekteina talouselämässä. Eli ei puhuta enää perusoikeuksista, jonka valtion täytyisi taata, mutta valtio pystykään takaamaan enää näitä perusoikeuksia, koska globaalinen kehitys on niin nopeaa, että ei enää pystytä suojelemaan kansalaisia. Ja tässä on ongelma. Mutta Euroopan parlamentti, joka on muun muassa tehnyt sopimuksia pankkialalla, tai siis esti sopimuksen pankkialan SWIFTin, koska se ei pystynyt takaamaan kansalaisten oikeuksia ja siksi tätä sopimusta USA kanssa ei hyväksytty. Ja tätä kautta me pohdimme, että juuri Euroopan parlamentissa täytyisi käydä tätä keskustelua. Eli ikään kuin jätetään nämä kansalliset rajat, jotka eivät riitä. Toki tämä on saksalainen keskustelu, mutta se on ollut vain lähtölaukaus maailmanlaajuiselle keskustelulle. Ja siksi me olemme tulleet tänne parlamenttiin. Ja olen kiitollinen siitä, että täällä on myös esitetty kritiikkiä liittyen siihen, että tarvitsemmeko tätä edes. Ja Rova Holmajerhan nosti tämän muun muassa esille. Eihän me ole, eihän mehän me ole tulleet tänne sanomaan, että hyväksykää tämä meillä on tällainen, vaan tässä on siis monet tahot kokoontuneet aivoriiheen. Tähän on mennyt lähes vuosi. Ja lähes jokaisesta sanasta on jouduttu taistelemaan. Ja me kaikki, Jan Albrecht, Hans Bude, Walter Spitz ja muut, jotka ovat paikalla, niin todellakin jokaisesta sanasta taisteltiin ja ja me, oltiin, me olemme tietoisia siitä, että tämä on luonnos eikä mikään lopullinen versio. Ja toki tätä voi kyseenalaistaa ja tämähän on vain haaste, kun joku sanoo, että me emme välttämättä tarvitse tätä lainkaan. No, sehän voi olla, että lopputulos on se, että meillä on riittäviä välineitä. Henkilökohtaisesti uskon, että meillä ei tällaisia välineitä vielä ole riittävästi. Mutta toki vasta-argumenttejakin esitetään ja tämä johtaa siihen, että me aloitamme prosessin, jota me tarvitsemme, eli ristiriitaisen keskustelun, joka on inklusiivinen. Olen tässä erittäin kiitollinen Zeit-säätiölle. Me emme halua, että ainoastaan poliitikot ovat tässä mukana, vaan koko yhteiskunnan pitäisi olla mukana tässä keskustelussa. Toki tätä keskustelua täytyy käydä parlamentissa, mutta ei ainoastaan parlamentissa, vaan koko yhteiskunnassa. No sitten vielä viimeinen huomio, niin herra puheenjohtaja. Kollega Weidenholz viittasi siihen, että me tarvitsemme lisää aikaa. No, me luovutamme nyt teille tämän luonnoksen ja meidän pyyntömmehän on, että tutkikaa sitä rauhassa. Mutta yksi huomio. Täällä on joitakin kollegoja, jotka puhemieskauteni ää, aikana ovat kritisoineet minua jatkuvasti siitä, että minä en suojaa tietoja riittävästi. Ainakin yksi näistä kollegoista puhui täällä tänään. Ja siksi olin hieman yllättynyt. En ole täällä tietosuojapaavi, aivan päinvastoin. Jotkut ovat sitä mieltä, että olen liian joustava, liian sosiaalidemokraattinen ja niin edelleen. Haluaisin kiittää nyt näitä henkilöitä, koska viime vuosien aikana – juuri sopimusten ratifioinnin yhteydessä he ovat avanneet silmäni sen suhteen, miten kaukana me olemme todellisuudesta, kun meidän tulisi suojella perusoikeuksia digitaalisessa yhteiskunnassa. Ei pystytä erottamaan analogisia ja digitaalisia tietoja. Täytyy määritellä uudestaan se, mitä tarvitaan, jotta, jotta perusoikeuksia voidaan suojella. Ja siksi olenkin kiitollinen näille henkilöille. Ja se motivoi minua osittain osallistumaan myös tähän keskusteluun. Ehkä vielä viimeinen huomio, se mitä Josef Weidenholzer sanoi. Tähän liittyy myös pyyntö. Tämä on saksalainen aloite, josta on keskusteltu Saksassa, mutta toivoisin, että te työstäisitte tätä kysymystä eurooppalaisella tasolla. Kiitos. Kiitokset Martin ja kiitokset äh, professori Bude. Tämä viimeinen kehotus siitä, että laajennettaisiin tätä aloitetta, tämän koordinaattoritkin toivat esille omassa kokouksessaan ja toivoimme, että tämä olisi aloite, joka laajenisi ja olen iloinen, että tässä on loistavaa symmetriaa. En tiedä miksi on teitä syytetty siitä, että ette ole kiinnostunut tieto suojakysymyksistä. Te olette olleet niistä kiinnostunut puhemieskautenne aikana. Kiitokset siitä, että tulitte tänne paikalle. Colleagues, we can move, um... Kollegat, voimme siirtyä suoraan seuraavaan kohtaan. Olemme hieman aikataulusta jäljessä. Kohta viisi, eli kuten kollegat tiedättekin, ainakin kerran vuodessa saamme komissiolta raporttia No niin, hyvät kollegat, jos olette nyt valmiita. Kerran vuodessa saamme raportin komissiolta selonteon, selonteon EUn takaisinottosopimuksista. Aika on jälleen käsissä. Meillä on kaksi selontekoa. Toinen liittyy yhteisiin takaisinottokomiteoihin ja toinen sitten EU- ja Afganistanin takaisinottosopimuksiin. Pääjohtaja herra Rute esittelee selonteon. Hän on usein otteeseen käynyt valiokunnassa ja kertonut parlamentille kaikista EUn tekemistä takaisinottosopimuksesta ja raportoi aina puolen vuoden välein näiden sopimusten täytäntöönpanosta erityisesti hän nyt sitten puhuu myös näistä yhteisistä takaisinottokomiteoista, jotka valvovat sopimusten toimintaa 14. 11. lipe koordinaattorit päättävät ottaa esityslistallemme mukaan keskusteluun näistä yhteisistä ö, takaisinottokomiteoista. Eli tämän, päivän, tämän päivän esityslistalla nämä ovat. Joten nyt kenties nyt ö, pääjohtaja voisi esitellä tämän aiheen. Matias Ruute, olkaa hyvä. Kiitoksia puheenjohtaja. Kiitoksia, hyvät naiset ja herrat. tämän erittäin intohimoisen digitaalisen perusoikeuksien peruskirjakeskustelun jälkeen, niin minusta tuntuu, että minä enemmänkin raportoin vain asioista kuten Claude aivan oikein sanoittekin, meillä on velvoite raportoida aina puolen vuoden välein teille takaisinottosopimuksista. Ja viimeisimmän kerran olin täällä helmikuussa, joten nyt oli aika jo tulla uusi raportti esittämäänkin. Ensinnäkin sanoisin muutaman sanan sen yleisesti. Laittomien maahanmuuttajien takaisinotto on aivan välttämätön osa kestävää muuttoliikke, muuttoliikkeen hallintaa. Laittomat maahanmuuttajat pienemmällä epätodennäköisyydellä menettävät säästönsä ja yhteisön säästöt ja vaarantavat henkensä vaarallisella matkalla, jos heidät järjestelmällisesti palautetaan takaisin lähtömaahan. Tunnetteko te nämä luvut tältä päivältä? Meillä on nyt neljä, vain noin 40 prosenttia kaikista takaisinottopäätöksistä pantu todell, tosiasiallisesti täytäntöön. Suurin osa ää, tu, hylkävän päätöksen saaneista turvapaikanhakijoista on, onnistuvat pysymään ää, jäämään Euroopan unioniin varsin vaarallisissa olosuhteissakin ja tässähän tämä kokonaiskeskustelu ihmissalakuljetuksesta ja niin edelleen. Mitä takaisinotto- tai palauttamispolitiikkaan tulee, niin tähän liittyy lukuisia eri ongelmia ja esteitä. Ensinnäkin meillä saattaa olla sellaisia tilanteita, joissa lainsäädäntö, jonka tarkoituksena on hyödyttää kansainvälistä suojelua tarvitsevia henkilöitä. Tätä lainsäädäntöä käytetään väärin. Meillä on tiettyjä oikeudellisia määräyksiä ja hallinnollisia käytäntöjä jäsenvaltioissa, jotka vaikuttavat niin turvapaikanhakijoiden palautusjärjestelmiin. Tämä saattaa hidastaa prosesseja tässä tulee turhautumista ja tässä on myös jäsenvaltioiden maahanmuuttokysymyksistä vastaavien virkamiesten välistä koordinoinnin puutetta. Tässä ei ole myöskään esimerkiksi riittävää vastaanotto tai takaisinottokapasiteettia. Nyt tämä oli se, jos tarkasteltiin Euroopan unionia. Toinen tärkeä este on se, että käytännössä asiakirjattomien maahanmuuttajien palauttaminen, ja kovinhan usein tilanne on se, että maahanmuuttajilla eivät ole, on vain onnettomuuden kautta menettäneet näitä asiakirjoja, vaan he piilottelevat niitä ja on sellaisia maahanmuuttajia, jotka kieltäytyvät tekemästä yhteistyötä. Ja tällöin tarvitaan lähtömaan täysi yhteistyö tässä niin, että on nämä henkilökortit ja matkustusasiakirjat käytettävissä. Tässä tarvitaan jouhevaa yhteistyötä konsulaattien välillä, mutta myös kansallisten viranomaisten välillä, kun ajatellaan näitä kolmansia maita. Muutama esimerkki teille nyt niistä vaikeuksista, joita meillä on ollut yhteistyö mielessä. Kansainvälisessä lainsäädännössä jokaisella valtiolla on velvoite sallia oman maansa kansalaisten palata lähtömaahan. Muut saattaa edessä olla sellainen tilanne, jossa itse asiassa kieltäydytään antamasta matkustusasiakirjoja. Ehkä tässä pelataan määräajoilla. Matkustusasiakirjat toimitetaan hyvin myöhäisissä vaiheissa, kun EU-viranomaiset eivät enää tiedä, missä laittomat maahanmuuttajat ovat menossa. Meillä on sellaisia valtioita, jotka kieltäytyvät näistä erikoislentopalautuksista. Jotkut itse vaativat, että näitä palautuksia toteutetaan vain kansallisten lentoyhtiöiden kautta. Meillä on sellaisia konsulaatteja, jotka antavat sitten neuvoja omamansa kansalaisille siitä, miten he voivat pitkittää Euroopan unionissa oleskeluansa. Ja tämän vuoksi me olemme yrittäneet kehittää neuvotteluissamme kolmansien maiden kanssa asianmukaisen tasapainon kielteisten ja myönteisten toimien välillä. Me työstämme tätä niin jäsenvaltioiden kuin ulkoasian hallinnon kanssakin niin, että voisimme luoda kattavat puitteet yhteistyölle. 2016 vuonna meillä oli koordinoidumpi ja järjestelmällisempi, rakentavampi lähestymistapa niin, että voidaan hyödyntää EUn yhteistä vaikutusvaltaa ja maksimoidaan unionin sisä- ja, sisäisen ja ulkoisen politiikan ää, toimintamahdollisuuksia. Haluaisin puhua hyvin selväsanaisesti, koska kun kuuntelin itse itseään, niin voisin sanoa, että minä olen aivan sydämetön. No, mutta en ole sydämetön. Me puhumme tässä niistä ihmisistä, jotka ovat käyneet tämän prosessin läpi. Heiltä on evätty kansainvälinen suojelu. He ovat käyneet läpi kaikki kansalliset lainsäädännölliset prosessit ja heille on annettu palautuspäätös. Tämä täytyy tehdä sel- selväksi, koska, koska kovin usein tulee sekannusta, kun ajatellaan pakolaisia yhtäältä ja sitten toisaalta laittomia maahanmuuttajia toisaalta. Tämän vuoden lähestymistapa siis on ollut sellainen, että se on antanut meille myönteisiä konkreettisia tuloksia. Tässä on toimittu yhdessä kumppanuusmaiden kanssa. Tässä ajatellaan vaikkapa maahanmuuttajien salakuljetuskysymyksiä, mutta vilpittömästi sanottuna itse luvut. Tässä puhutaan noin 40 prosentista, aivan niin kuin edellisinäkin vuosina, jotain mitään kon, mitenkään konkreettisesti ei tämän politiikan tehoa voida mitata. Näin ollen takaisin otosta on tullut avain prioriteetti EUn suhteissa – kumppaneihinsa. Ja haluaisin korostaa sitä, että tässä ei ole niinkään kysymys takaisinottosopimuksen allekirjoittamisesta, vaan konkreettisesta parannetusta yhteistyöstä, joka on yleensä se kaikista tärkein asia. Tässä oli puheenjohtaja muutamia yleisiä huomioita. Halusin hieman sitten selontekoon vielä puuttua. Ajattelen eri takaisinottosopimuksesta. Näitä on 17, joten en pidä teitä täällä puolen yöhön asti keskustelemassa. Meillä on 17 takaisinottosopimusta, jotka on pantu täytäntöön. Teen nämä blokeittain. Aloitetaan Turkista. Yhteistyö Turkin kanssa palautusten ja takaisinottojen osalta. Sitä vahvistettiin merkittävästi EU ja Turkin välisellä lausunnolla tässä haluttiin rikkoa maahan, äh, maahanmuuttajien salakuljettajien bisnesmalli ja vähentää laitonta siirtymistä Turkista Kreikkaan ja estää myös humanitaarinen tragedia ja kuolemat merellä. Muutamia lukuja. Sen jälkeen kun EU-Turkin välinen sopimus tehtiin, valitettavasti olemme rekisteröineet Egeamerelle noin 63 kadonnutta henkilöä, henkilöä tai hukkunutta henkilöä. Samana aikana, saman aikaan 2015 vuonna puhuttiin 490 henkilöstä, kun he, he kuolivat, kun he yrittivät ylittää hyvin lyhykäistä merimatkaa Turkin mantereelta Kreikan saarille. Keskiviikkona annamme selonteon, neljännen sellaisen. Siinä on yksityiskohtaisesti kerrottu siitä edistyksestä, jota on saavutettu Euroopan unionin ja Turkin välisessä sopimuksessa. Ja siinä tarkastellaan kaikkia niitä sitoumuksia, jotka on lueteltu tässä julkilausumassa laittomien maahanmuuttajien takaisinotto saarilta. No Turkki on tähän mennessä toiminut hyvin, vaikka kesällä on, olikin sitten ongelmia vallankaapausyrityksen jälkeen 1187 maahanmuutta, eläintä maahanmuuttajaa on palautettu Turkkiin tämän sopimuksen jälkeen. Ja sitten on tämä yhdensuuden yhteen järjestelmä. 2200 syyrialaista, syyrialaista on siirretty uudelleen sijoitettu Turkista jäsenvaltioista ja 230 pitäisi vielä uudelleen sijoittaa ennen vuoden loppua. On aivan totta, että saarilta tehdyt palautukset ovat vielä alhaisella tasolla. Tämä johtuu ennen kaikkea siitä, että on hyvin hitaasti pystytty prosessoimaan suuri määrä pakolaisia hakemuksia. Kreikan viranomaiset ovat nyt tuplanneet asiantuntijoiden määrän, jotka tekevät työtä täällä saarilla, ja lisää henkilökuntaa pitäisi rekrytoida vielä vuoden loppuun mennessä. Sitten EU-Turkki takaisinottosopimus vielä viisumivapautusjärjestelmän keskustelukontekstissa. Tässä saavutettiin edistystä ajatellen takaisinottosopimuksen täytäntöönpanoa vuonna 2016. Meillä oli kaksi yhteiskomiteaa ja teknistä tapaamista komission ja jäsenvaltioiden edustajien sekä Turkin viranomaisten välillä. Näissä keskusteluissa puhuttiin yksityiskohtaisista asioista, jotka liittyvät takaisinottosopimusten täytäntöönpanokysymyksiin. kysymyksiin takaisinottovelvoite Turkin kansalaisten osalta. Nämä ovat määräykset olleet voimassa 2014 vuodesta lähtien. Luvut ovat varsin alhaisia, 376 henkilöä. Ja puolet vaatimuksista on hyväksytty Turkin toimesta. Alle kolmannes Turkin kansalaisista on eh, tosiasiallisesti palautettu noin 100 henkilöä. Nämä ovat lukuja vuodelta 2016. Ja tässä täytyy tietysti ottaa nykytilannekin vielä huomioon. Meillä on vielä joitakin ongelmia yhteistyön osalta konsulaattien kanssa, mutta, koko, mutta kokonaisuudessaan yhteistyö on kyllä parantunut. Turkki ei pane täytäntöön tällä hetkellä kolmansien maiden kansalaisten osalta kaikkia määräyksiä. Se hyväksyi sitä, sen, että edellisissä keskusteluissa, kun puhuimme viisumivapautuskysymyksistä, se vie näitä asioita eteenpäin, mutta itse asiassa lopullinen lainsäädännöllinen asioiden eteenpäin vieminen EU-Turkin takaisinottosopimuksen määräysten, kolmansien maiden kansalaisiin liittyvien määräysten osalta. Hyvin selkeästi Turkki nyt tämän yhdistää viisumivapausprosessiin. Meillä on rakentavaa vuoropuhelua kyllä Turkin kanssa ja voin vahvistaa teille, aivan kuin komissio ja sen Abramopoulos, varapuheenjohtaja Timmermans ja muut ovat sanoneetkin, niin komissionkin näkökulmasta viisumivapautus järjestelmä on sellainen, jota ehdotetaan Turkille vasta siinä vaiheessa, kun kaikki kriteerit on täysin katettu. Ja Turkin osalta on vielä yksi tärkeä asia, eli Bulgaaria. Turkilla on kahdenvälinen sopimus Bulgarian kanssa. Turkki on sen puitteissa sitoutunut äh, löytämään käytännön ratkaisuja Bulgarian kanssa, mutta tässä vaiheessa voin kyllä todeta, että tämä järjestely ei ole vielä tuonut mitään tyydyttäviä tuloksia. Tässäpä kaikki Turkista. Sitten Pakistan. Pakistan on aivan äh, äärimmäisen tärkeä maa Euroopan unionin näkökulmasta takaisinottosopimuskysymyksissä. Muutamia lukuja teille tässä. Vuonna 2015 dramaattinen kasvu nähtiin Pakistanin kansalaisten saapumisessa Euroopan unionin tuhannen prosentin kasvua. 4300 henkilöä tammikuusta elokuuhun. Jälleen 8000 pakistanilaista tuli Euroopan unionin rajojen yli. Takaisinottosopimus Pakistanin kanssa on ollut voimassa vuodesta 2010 asti ja 2014 sen kautta voitiin nostaa palautusten määriä 52 prosenttiin, mutta vuoden 2015 loppuun mennessä taso taas tippui tuonne 36 prosenttiin. Eritoten tämä liittyy myös vahvoihin negate- kielteisiin julkisiin lausuntoihin pakistanilaisministeriltä. Komissiojäsen Avraman Populus vieraili Pakistanissa. Meillä oli 2015 helmikuussa ja heinäkuussa kaksi yhteiskomitean kokousta ja tällä hetkellä poliittiset esteet sopimuksen täytäntöönpanemiseksi on suuressa määrin poistettu, mutta kokonaiskuva ei ole vieläkin kaukana ihanteellisesti, ihanteellisesta. Jotkut jäsenvaltiot raportoivat hyvästä yhteistyöstä, toiset parantuneesta yhteistyöstä, mutta jotkut vielä valittavat olemassa olevista sitkeässä, sitkeästi olemassa olevista käytännön ongelmista. Viimeisten muutaman kuukauden aikana olemme saaneet jälleen hyvää kokemusta palautusoperaatioista. Koordinoijana tässä on ollut Frontex ja mukana on ollut useita EU-jäsenvaltioita. Mutta toisaalta sitten meillä on taas useita sellaisia tapauksia, joissa jäsenvaltiot ovat itse asiassa esittäneet takaisin otto vaatimuksetta pyynnöt eivätkä ole saaneet äh, Pakistanin viranomaisilta mitään vastausta. Ja nyt me yritämme siirtyä sellaiseen tilanteeseen, jossa saataisiin enemmän ennakoitavuutta aikaiseksi suhteissamme Pakistaniin. Ja otamme tämän esille myös seuraavassa yhteisessä takaisinottokomiteassa, joka pidetään Brysselissä tammikuussa. Kolmas äh, suuri ryhmä, Venäjä ja Länsi-Balkan. Takaisinottosopimusten täytäntöönpano näiden maiden kanssa on tyydyttävä tai jopa hyvin tyydyttävä tasoltaansa. Meillä on vakaa korkea palautustaso, 81 prosenttia Ukraina, 76 prosenttia Moldova, 67 prosenttia Venäjä. Meillä oli 16 EU-Venäjä yhteinen takaisinottokomitea heinäkuussa tänä vuonna ja siinä todennettiin taas hyvä takaisinottosopimusten täytäntöönpanon taso. Ja nyt ryhdymme keskustelemaan myös sähköisten kanavien käytöstä niin, että voidaan välittää näitä takaisinottopyyntöjä Venäjän viranomaisille. Ja aloitamme pilottihankkeen, jossa käytetään videoneuvotteluja kolmen jäsenvaltion osalta. Yleisesti ottaen yhteistyö on hyvää, mutta tietysti on useita poliittisia tekijöitä, jotka silloin tällöin vaikuttavat asioihin. Ja nämä täytyy mainita. Esimerkiksi Krimin niemimaalla myönnetyt passit Ja mm, tämä vain osoittaa, että nämä suhteet eivät aina ole kovinkaan helppoja. Sitten Georgian. Hyvin tehokasta yhteistyötä Georgian kanssa. Me olemme luoneet sähköisen foorumiin tietoja, tietojen vaihtoa varten. Ja IOM sen panee täytäntöön. Ja tietyssä määrin siitä on tullut ikään kuin malli tällaisen ö, tapausten hoitoon takaisinottosopimusten osalta. Armenia ja Azerbaidstan. Niillä voisi mennä vielä paremminkin yhteistyön osalta, mutta Armenia ei ole tällä hetkellä niin hyvässä yhteistyövaiheessa kuin Azerbaidstan. Ja takaisinottosopimusten täytäntöönpano muiden Länsi-Balkanin maiden osalta on hyvin tyydyttävä palautusluvut ovat paljon korkeampia kuin tämä keskiarvo 42 prosenttia, Albania 87 prosenttia ja niin edelleen. Viimeisimpänä vaan ei vähäisimpänä. Mainitsen Kapverden. Yhteistyö on tyydyttävällä tasolla. Tämähän on ainut Afrikan maa, jonka kanssa, meillä, jonka kanssa työskentelemme tällä hetkellä takaisinottosopimusten pohjalta. Puheenjohtaja, tiedän, että haluatte jo keskeyttää minun puheenvuoroni joten en nyt puhu enää näistä ta- käynnissä olevista takaisinottosopimusneuvotteluista, mutta haluaisin vain mainita, että olemme avanneet neuvottelut neljän maan kanssa. Marokko, Tunisia, Nigeria ja valko -Venäjä. Nämä neuvottelut ovat nyt käynnissä. Jotkut niistä ovat olleet käynnissä jo varsin pitkäänkin. Valiokunta kyllä tietää tämän. Ja kolmea, kolmea neuvottelua ei ole vielä virallisesti avattu. Jordania, Kiina ja Algeria. Tässä oli nyt ehkä tällainen yleisnäkemys, missä ollaan menossa takaisinottosopimusten kanssa ja sitten kenties voitte esittää kysymyksiä myös. Kiitoksia. Olen oikein tietoinen siitä, että jäsenillä on tästä paljon kokemusta ja heillä tulee olemaan yksityiskohtaisia kysymyksiä. Meillä on aikaa vain varttavalle viiteen. Hyvät kollegat, kerran vuodessa meillä on mahdollisuus saada palautetta näistä vakavista asioista, takaisin ottokysymyksistä. Haluaisin pyytää, jos voisitte aivan vain ytimekkäät kysymykset lyhyesti esittää, niin että saamme vielä, vielä vastauksetkin niiltä. Sitten meillä on ministeri tulossa varten vaille ensimmäisenä puheenvuoroa on pyytänyt edustaja Sippeli. Enintään kaksi minuuttia. Kiitoksia. Thank you very much. Chair, so I will... Kiitos puheenjohtaja. Ei. Ensimmäisenä haluaisin kysyä, voisitteko vielä kerran kertoa meille, miksi parlamentti ei ole mukana näiden takaisinottosopimusten laatimisessa? Toinen kysymys, miksi takaisinotto Sopimuksia ei kutsuta tällä nimellä. Viittaan tässä Turkki-sopimukseen, että hän yhteinen tie eteenpäin asiakirjaan, se kuulostaa oikein hienolta, mutta kysymyksessähän on takaisinottosopimus. Kolmas kysymys, kun puhutaan takaisinotosta, voisitteko kertoa yleisesti siitä viittaako tämä kyseisen maan kansalaisiin vai myös kolmansien valtioiden kansalaisiin? ja, vi, ja jos se viittaa kolmansien maiden kansalaisiin, niin miksi, miksi hito, hitosodan köyhien maiden pitäisi ottaa vastaan kolmansien valtion, valtioiden asuja, asukkaita, eikä meillä ole mahdollisuuksia pitää heistä huolta. Sitten toinen asia, jonka mainitsitte, tämä yhteinen takaisinotto lähestymistapa. Kuvailitte jo, joitakin vaikeuksia, jotka tähän liittyy. Yhteinen lähestymistapaan takaisinoton osalta, tarkoittaako se sitä, että meidän on ensin tehtävä vähän lisätyötä niin, että saadaan yhteinen lähestymistapa siihen, että päätetään, annetaanko jollekin henkilölle turvapaikka-asema vai eikö, koska luvut vaihtelevat suuresti eh, jäsenvaltiosta toiseen. Ja sitten vielä viimeinen kysymys. Vaikka henkilö ei saakaan turvapaikka-asemaa, niin saattaa olla, että on olemassa humanitaarisia syitä, joilla henkilö voi jäädä Euroopan unioniin. Onko niin, että tässä meillä on yhteinen lähestymistapa jäsenvaltioissa vai onko tilanne kovin vaihteleva ja mitä se sitten tarkoittaa takaisin Otoon kannalta? Ja vielä viimeinen kysymys. Kiina. Kuinka monta pakkolaista meillä on Kiinasta? Edustaja Holmaja. Äh, vielen herzlichen Dank. Kiitos. Kiitos ensinnäkin tästä laajasta selonteosta. Keskustelemme hyvin usein siitä, mitä tapahtuu, kun ihmisiä palautetaan muun muassa Pakistaniin äh, tai Afganistaniin, jossa on sota. Voisitteko ehkä hieman lähemmin kertoa, miten näissä tilanteissa toimitaan ja mihin toimiin ryhdytään tällaisissa tapauksissa niin, että voitaisiin toimia inhimillisesti, kun puhutaan palauttamisesta. Sitten toinen kysymys. Nämä valtiot, joiden kanssa on takaisinottosopimuksia, niin tekevätkö ne yhteistyötä meidän kanssamme. Ja sitten kolmanneksi, eikö olisi järkevää ja eikö olisi tarpeellista, että tehtäisiin enemmän kotouttamisohjelmia, integraatio-ohjelmia. Nämä määrärahat voitaisiin ottaa kehitysmäärärahoista niin, että voitaisiin tukea näitä ihmisiä ja auttaa heitä. Kiitoksia, hyvät kollegat. Logistisista syistä johtuen ministeri tulee tänne varttia vaille ja hänen on päästävä silloin ääneen ja tämän jälkeen meillä on äänestykset ja sinnekin ihmiset lähtevät Otan nyt kaikki takaisinottoa koskevat kysymykset. Voi olla, että meillä oli aikaa kuulla täydellisiä vastauksia, mutta saamme vastaukset sitten kirjallisesti tai voimme kutsua hänet seuraavan kokouksen. Tämä ei ole mikään hyvä ratkaisu tiedä, mutta en mahda mitään tälle ajoitukselle. Jos voisit pitää kiinni yhdestä minuutista, niin olisin oikein kiitollinen. Kiitoksia. Puhu itse. En fait, j'avais plutôt une question. Niin, itse asiassa minulla oli kysymys, joka koskee järjestelyä Afganistanin kanssa. En tiedä, voinko siitä nyt puhua. Otan huomioon edellinen pyyntönne. No, esitän tämän nyt kuitenkin. Joka tapauksessa kyseessä on siis järjestely, jonka tarkoituksena on helpottaa Afgaanien palauttamista. 80 000 eh, laitonta Afgaania on tällä hetkellä Euroopan unionissa järjestelmä, on otettu käyttöön 4. lokakuuta juuri ennen kuin oli Afganistanin lahjoittajien konferenssi, jonka vaikea yhdistää näiden kahden tapahtuman ajallista hetkeä, mutta on todella epätyydyttävää, että näiden sopimusten sisällä Euroopan parlamentti on täysin jätetty syrjään. Sen lisäksi, että saamme tietoja näistä asioista, haluaisin, että voisitte kertoa meille, millaisena näette parlamentin roolin ja kuinka voisimme päästä näiden erityisen tärkeiden päätösten ytimeen? Kiitoksia. I mean, that's just an example of, of how important this is. No, tämähän on vain yksi esimerkki siitä, kuinka tärkeä parlamentin rooli on. Olen oikein pahallani, että se on jätetty syrjään. Wikström. Kiitos, kiitos herra Rytte, että tulitte tänne tänään iltapäivällä. Te mainitsitte toki takaisinottosopimuksen, mutta te mainitsitte muitakin kysymyksiä, esimerkiksi EUn ja Turkin välisen sopimuksen ja tehän otitte esille myös sen, että kaikki vaatimukset täytyy täyttää ennen kuin vapaus myönnetään. Sitten meri, jonka mainitsitte, ja siellä hukkuneet. Mutta eikö tämä nyt ole hieman kyynistä puhua tästä, kun te tiedätte, että puhumme kaikkein korkeimmista luvuista tänä vuonna. Ja yli 6000 henkilöä on hukkunut Välimerellä. Egean meri on suljettu, mutta nyt Libyasta tai Tunisiasta tullaan yli, tai siis Pohjois-Afrikasta. Sanoin, että Välimerestä on tullut hautausmaa en enää sano, että siitä tulee hautausmaa. Se on valtava hautausmaa. No sitten Turkki lopuksi. Te mainitsitte sen, mutta kuinka monta pakolaista Turkista tulee hakemaan turvapaikkaa? Ruotsissa oli tämä aivoriihi jossa puhuttiin tästä, eli puhuttiin laivoista, jossa tulee turkkilaisia, oli sitten journalisteja, poliitikkoja, aktivisteja, LGBT-aktivisteja. No, mitä te odotatte, mitä tässä tulee tapahtumaan? Björk, please. Edustaja Björk. Jag säga att eh, jag är ganska främmande för den ansats som ni har. Kiitos. Minun täytyy sanoa, että en todellakaan oikein ymmärrä tätä ottamaanne lähestymistapaanne. Minun on vaikea jälleen kuulla se, että Euroopan unionin legitiimiys pakolaispolitiikka alueella riippuu siitä, miten tehokkaasti onnistutaan palauttamaan ihmisiä. Mitä todisteita tässä nyt on siitä, että EUn oikeutus perustuu siihen, miten hyvä se on ihmisten palauttamisessa. Tässä on aivan väärän asian paljon energiaa nyt käytetty. Mielestäni olemme väärällä tiellä. Meidän pitäisi enemmänkin investoida parempaan pakolaisten vastaanottoon. Olen yhtä mieltä muiden puhujien kanssa siitä, että Turkista tulevien pako, turvapaikanhakijoiden määrä tulee vain kasvamaan. Onko meillä ö, tämä ta, takaisinottosopimus Turkin kanssa, mitä tapahtuu niille ihmisille, jotka lähetetään takaisin sinne? Afganistan ö, ei hyväksynyt näitä tahan, takaisinottosopimuksia Ruotsin kanssa. Tämä oli mielestäni hyvä päätös. Mitä tapahtuu niille ihmisille, joita kohdellaan, kun heidät palautetaan EU-sta. Ihmisiä on kuollut myös lentomatkojen aikana. Entä sitten nämä miehet, naiset ja lapset täällä Euroopassa, jotka tulevat tänne tekevät työtä laittomasti? Mitä tapahtuu näille rekisteröimättömille ihmisille, jotka jäävät tänne Eurooppaan? Thank you, Chair. Thank you. <coughs> Kiitoksia puheenjohtaja niin ajoin pitää puheen, mutta kun aika ei ole, niin sanon vaan, että ECR tukee tätä yhteistä tietä eteenpäin Afganistanin kanssa ja kaikkia ponnisteluja, jotka koskevat kolmansien maiden kanssa tehtäviä takaisinottosopimuksia. Minulla olisi yksi kysymys. Mikä on tilanne Somalian kanssa? Kuten varmasti tiedätte, monissa jäsenvaltioissa somalit ovat yksi suurimmista tai suurin ryhmä jotka, joka koostuu humanitaarisista maahanmuuttajista. Mikä on, onko suunnitelmissa neuvottelut äh, Somalian hallituksen ja EUn välillä koskien Somalian takaisinottoa? Edustaja Versio. Merci. Kiitoksia puheenjohtaja. Kuuntelin teitä hyvin tarkkaavaisesti Herra Röte, kerrotte, että, että teillä on kyllä sydän paikallaan. En sitä ole epäillekään, mutta ei se ole tämän päivän aihe. Aiheena on se, kuinka Euroopan unionissa oikeuksia voitaisiin kunnioittaa yhä enemmän tässä takaisin ottosopimuksia johtaa ainoastaan se, kuinka monta tietyn valtion kansalaista Euroopan unionissa on, riippumatta siitä, mikä on tilanne siinä valtiossa, josta henkilö on kotoisin. Sanoitte, että, että haluatte varmistaa, että ne, jo, jotka on, on palautettu, että he ovat käyttäneet kaikki mahdolliset väylät ennen sitä. Kuinka tässä sitten toimitte, koska mehän tiedämme, että menettelyt ovat hyvin erilaisia jäsenvaltiosta toiseen. Tiedämme, että, että turvapaikkapolitiikka on erilaista maasta toiseen riippuen eh, henkilö, joka palautetaan kotimaahansa eh, tämä päätös riittyy, riippuu siitä, mikä jäsenvaltio on tämän päätöksen antanut. Tämä tarkoittaa, että hänen oikeuksiaan ei ole kunnioitettu. Olen ranskalainen ja voin antaa tästä esimerkin. Ministeri tulee tänne kohta paikalle. Joitakin päiviä sitten sudanilainen henkilö karkotettiin Sudan, äh, Ranskasta Sudaniin. Hän ei kuitenkaan ollut kaikkia menettelyllisiä väyliä käyttänyt. Tällaisia esimerkkejä on paljon. Oikeu kysymyksiä koskevasta asiasta pitäisi olla keskeinen, kun tästä puhutaan. En ole tästä tänään kuullut, vaikka teillä sydän varmaan onkin paikallaan. Mrs. Sargentini, please. Kiitoksia, edustaja Sargentini. Now before I ask my question, I'd like to... Ennen kuin esitän kysymykseni, hyvä puheenjohtaja, haluaisin ymmärtää nyt, missä ollaan menossa. Meillä on kaksi aihetta, takaisinottosopimusten täytäntöönpano ja sitten kohta kuusi yhteinen etenemissuunnitelma. Onko näin tämä, koska tuntuu siltä, että Afganistan on nyt aiheena. But then I'm missing the... Puheenjohtaja sanoi, että molemmat pitäisi käsitellä. No, siinä tapauksessa minä en ole kuullut pääjohtajalta mitään tästä yhteisestä etenemissuunnitelmasta ja koordinaattoreina erityisesti pääsi, pyysimme, että tätä käsiteltäisiin erillisenä aiheena. Se olisi parempi, että siirretään myöhemmäksi kuin että siitä ei keskusteltaisi ollenkaan. Aivan oikein yritin tähän äh, jotain todetakin, haluaisin nyt selvittää tämän virallisesti. Meillä ei ole tarpeeksi aikaa, joten teemme nyt niin, että mikäli teille tämä ajatus sopii, Meillä on aikaa vartiovalle viiteen asti, ei sen enempää, koska meidän on otettava ministeri vastaan. Hän, hänen puheenvuoron ei voida viivästyttää logistista syistä johtuen. Tämän jälkeen meillä on äänestys, eikä sitäkään voida lykätä, ja tämän jälkeen ihmiset lähtevät. On aivan epäoikeudenmukaista, jos tämä asia nyt kiireellä vielä läpi. Ehdotan, että kuuntelemaan nyt kysymykset myös koskien Afganistania – Kuten edustaja Guillaume sanoi, minäkin ajattelin vielä palata tähän oikeusyksikön kysymykseen. Ymmärrän, että tämä on erittäin vaikea, vakava asia. Ehdottaisin siis, että voitte käyttää puolitoista minuuttia, esittää kysymyksenne. Puhuin juuri sihteeristön kanssa. Emme kutsu herra Ryttiä uudelleen olen pahoillani tästä. Me kutsumme hänet siis toiseen kokoukseen. Ja näin saamme vähän tasapainoa sitten todella voimme näihin panoita uudelleen. Afghanistan specific. Yes. Eli palaamme erikseen vielä Afganistaniin. Kyllä, tästä tulee herra Ryytön uusi alustus. Nyt otamme vain kaikki kysymykset, niin sitten käytämme nämä minuutit hyvin. Minulla on vielä viisi kollegaa tällä puhujalistalle. Puolitoista minuuttia jokaiselle. Ensin te ja lopuksi edustaja Spinelli. Ja vartija vaille viisi sitten. Otamme ministerin vastaan. Olkaa hyvä. Very much, sir. Kiitoksia. Kiitoksia puheenjohtaja Afganistanista. Tässä täytyy aina sanoa sama asia. Euroopan parlamentti sopimusten mukaisesti on oikeutettu puhumaan takaisinottosopimuksesta, jos komissio ja neuvosto tai jäsenvaltiot ovat sitä mieltä, että tämä ei ole virallinen takaisinottosopimus ja näin ollen parlamentin ei pidä olla tässä mukana, niin tämän pitäisi johtaa valiokunnassa erilliseen keskusteluun, joka me olemme itse asiassa käyneet, joten jätetään tämä nyt tähän tältä erää. Ainut hyvin lyhykäinen kysymys, eli toisiin takaisinottosopimuksiin on seuraava. Herra Ryyte, puhuitte Turkkisopimuksesta. Aikaisemmilta päivällä me tapasimme epävirallisesti ja puhuimme järjestelykeskuksista. Yksi DG Home pääosaston kollegoista kertoi meille, että Turkilla on hyvin tarkka tapa tulkita turkisopimuksia sopimusta. Eli ne, jotka eivät enää ole Kreikan saarilla, eivät voi palata yhden suhde yhteen vaihdossa enää Turkkiin. Onko tämä teidän tulkintanne ja onko tämä jossain kirjallisesti esitty? Koska minun mielestä, ja minä seuran hyvin tarkasti tätä Turkisopimusta. Minulle tämä on aivan uutta tietoa ja tämä selittää minulle sen, miksi ihmiset eivät eh, halua saarilta näitä ihmisiä siirtää mantereelle. Just to repeat, I'll make a proposal at the end. Eh, teen tässä vielä todella ehdotuksen lopuksi. Nyt edustaja Albiol. Gracias. Kiitoksia. Aivan ensiksi haluaisin sanoa, että minusta vaikuttaa aika vaaralliselta tuo alustus, jonka pää johtaja antoi, kun hän selitti, mitä eroa on pakolaisilla ja maahanmuuttajilla. Meillä on aivan selvänä mielessä, että, että pakolaisiin liitetään Genovan sopim, Genevan sopimus ja, ja heillä on kansainvälinen suoja, mutta tämähän ei sulle pois sitä, että maahanmuuttaja pitäisi karkoittaa puhutte myös taloudellista maahanmuuttajista, ikään kuin kyseessä olisi vapaaehtoinen muuttoliike. En kyllä tiedä missä määrin nälkää tai köyhyyttä pakeneminen on jo, jollakin tavalla vapaaehtoista. Mainitsitte myös poiskuljetukset niin, että päästäisiin eroon mafiasta ja ihmiskaupasta. Tämä ei ole ollenkaan totta, jos mafiasta ja ihmiskaupasta haluaisiin päästä eroon, niin sitten järjestettäisiin lailliset väylät, joilla päästä tekemään työtä ja elämän Eurooppaan. Tämä olisi tapa tehdä loppu mofiasta ja ihmiskaupasta. Ja sitten Turkki-sopimusta, josta vaikutatte olevan erittäin tyytyväinen, on mahdollista, että Egean merellä on ollut vähemmän kuoleman tapauksia, mutta tänä vuonna on ollut Välimeren eh, keskiosissa tullut aivan ennätykset kuoleman tapauksista. Euroopan unionin ja Turkin välinen sopimus johti siihen, että henkilöt ovat joutuneet vaarallisimmille tie- reiteille ja kuolemantapauksia on enemmän. Näitä ei olisi, jos meillä olisi turvallisia ja laillisia väyliä tulla Eurooppaan, mutta tietenkään tällaista ei haluta. Ei haluta välttää näitä kuolemantapauksia, koska ne kuuluvat eh, tähän maahanmuuttopolitiikkaan, koska sehän on hyvä tapa eh, saada ihmiset muuttamaan mieltä, etteivät tule tänne. Sitten eh, Pakistan ja Afganistan maat, joissa on konflikteja, ja jos sinne palautetaan ihmisiä pommien alla. Afganistan on maa, joka on täynnä väkivaltaa. Tänä tänä vuonna yli 1000 tapausta ja 60 iskoa. Oletteko edelleen sitä mieltä, että Afganistan on turvallinen maa, johon ihmisiä voidaan palauttaa? Kiitoksia. Okay, thank you. Anna Gomez, please. Kiitoksia sitten Anna Gomez. Mr. Ruta, I very much... Herra Rute. En ymmärrä, miksi neuvosto ja komissio ovat jättäneet Euroopan parlamentin syrjään – näissä takaisinottosopimuksissa. Te puhutte EUn ja Turkin välisestä sopimuksesta. Te sanotte, on saatu tuloksia, koska ei ole enää salakuljetusta. Tämä ei pidä paikkansa. Olin rajalla, Kreikan ja Makedonian rajalla, ja salakuljettajat ovat paikalla, niin myös Bulgariassa, ja he tienaavat paljon enemmän, koska <clears throat> hinnat ovat nousseet, kun reitit ovat vaarallisempia. Täällä verrattiin Egean meren hukkumisia viime ja tänä vuonna. Tätä vetotekijää ei enää ole olemassa, mikä oli viime vuonna. Tuhansia ihmisiä hukkuu ja muualla kuin Egean merellä. No, entäs sitten ihmisten suojelu? Voiko komissio selittää tämän? Portugali on ollut tavoin, mutta Ja nyt näemme nämä ihmiset, missä olosuhteissa joutuvat elämään näitä ihmisiä ei kuitenkaan ole lähetetty Portugaliin. Miten tässä suojellaan ihmisiä? Yli 10 000 alaikäistä on kadonnut. He joutuvat rikollisten kynsiin. Tulevatko heistä terroristeja? Ja tämä tulee tapahtumaan, jos emme pidä huolta pakolaisista, jotka ovat jo Euroopassa. Ja me ojennamme heidät rikollisille ja terroristeille. Lindberg. Edustaja Winberg. Tack, herr ordförande. Jag tycker vi ska börja prata... Kiitoksia, puheenjohtaja. Mielestäni meidän pitäisi ryhtyä keskustelemaan näistä sopimuksista, minkälaisia ihmisiä me lähetämme takaisin. He ovat turvapaikanhakijoita, joiden hakemus on hylätty yhden tai yksi tai kaksikin kertaa. Heillä ei ole pakolaisasemaa. Tämän vuoksi meillä on nämä takaisinottosopimukset. Turkista sitten. Turkki on lähettänyt tänne enemmän ihmisiä kuin mitä se on ottanut takaisin. Me olemme puhuneet neuvottelun jäädyttämisestä. Mitä sitten tapahtuu? Minusta on erittäin tärkeää, että meillä on tämä takaisinottosopimus. Sitten Afganistan. Me olemme allekirjoittaneet sopimuksen takaisinotto otoista Afganistanin kanssa. Ruotsi on ottanut yli 40 000 turvapaikanhakijaa Afganistanista ja nyt siellä sanotaan kuitenkin ei takaisin otolle. Haluaisinkin kuulla, että millainen sopimus EUlla ja Afganistanilla on. Kiitoksia edustaja Spinelli. Grazie. Kiitoksia puheenjohtaja. Haluaisin luotella täällä muutamia huolia. Ensinnäkin. kehitysapu, joka on alistettu maahanmuuttovirtojen kontrollille. Tämä on side, joka, jonka merkitystä en oikein ymmärrä. Hyvä tohtori, kun puhutte hyvästä yhteistyöstä tai tyydyttävistä tuloksista. En ymmärrä, mistä puhutte. Sitten toinen asia. Euroopan parlamentin syrjäyttäminen näistä neuvotteluista ja sopimusten laatimisesta. Ei ainoastaan Euroopan parlamenttia pyritä saattaa laittaa sivuraiteille. Näitä sopimuksia nimitetään nyt eri tavalla juuri tästä syystä. Myös kansalliset parlamentit koitetaan, että Syyrian, Italian ja Sudanin välinen sopimus oli täysin salassa laadittu. Italian parlamentti ei voinut siihen mitään sanoa. Toinen huolenaihe, johon haluaisin vastanne vastauksenne koskee maaliskuun epävirallista asiakirjaa. Ei minulla tässä paljon enää ole jäljellä. Kyseessä on komission epävirallinen asiakirja, jossa on tunnustettu, tunnistettu Afganistanin turvallisia alueita. Siinä puhutaan Afganistanin vakauttamisesta. En usko, että tällaista vakauttamista Afganistanissa on olemassa. En pidä Afganistania turvallisena maana. Talibanit ja islamilainen valtio eivät ole koskaan näin tehokkaasti voineet pitää halussaan laajoja alueita. Vuoden 2001 jälkeen tällaista ei ole nähty. Afgaanit ovat toiseksi suurin maahanmuuttajaryhmä syyrialaisten jälkeen. Miksi heidät halutaan palauttaa turvattomaan maahan? Kiitoksia ja pahoittelen pitkää puheenvuoroa. Ja um, pitäisi mitään. Kiitoksia edustaja Spinelli ja pahoittelen todella, että joudumme tätä keskustelua näin supistamaan. Haluaisin nyt esittää ehdotuksen, mikäli se sopii myös Pehtiä Rytelle ensinnäkin. Tämä on tärkeä asia ja tunti selvästikään ei riittänyt näin monimutkaista kaksiosaista keskustelua varten. Joten ehdottaisin, että ottaisimme tämän EUn ja Afganistanin suunnitelman erillisenä kohtana. Kutsuisimme Meran Ryyten mahdollisimman pian tänne takaisin keskustelun tästä heti tämän kokouksen jälkeen, että hän tulisi uudelleen keskustelemaan tästä toisesta asiasta ja sitten voisi myös vastata näihin kysymyksiin, jotka, kos- kysymyksiin, jotka koskevat ensimmäistä osaa. Ehkä väli- tätä ennen voisimme saada jo vastauksia kirjallisesti. Varmaankin tarvitsemme enemmän aikaa, kun täällä oli 12 kollegaa esittämässä kysymyksiäkin. Sitten edustaja Giomin esittämä kysymys, mukana oli myös Argentiini Gomez ja muut. Ja he puhuivat Afganistanin sopimuksesta. Haluaisin ehdottaa, että pyydämme oikeusyksikköä tutkimaan asiaa ja katsomaan, millaisia oikeuksia tässä on. Meillä ei ole virallista roolia mutta meidän kannattaisi ottaa tämä koordinaattorinen kokouksen käsiteltäväksi joka tapauksessa. Olisi edettävä varmaankin nopeasti näin, että, että herra Rutte haluaa tulla vielä takaisin toista osaa varten, joten jos kollegoille sopisi, niin toimimme näin. Eli Afganistania koskeva osa otetaan agendalle mahdollisimman pian. Ministeri on jo tulossa. Hän on jo itse asiassa paikalla. Voisin vielä pyytää herra Rytää esittämään muutamat loppu, loppukommentit. Kuulitteko muuten ehdotukseni, sopiiko se teille? Siis sopiiko se teille vastahankoisesti? Selvä. No, keskustelemme tästä ja kutsun hänet takaisin. Voitte ehkä nopeasti tärkeimmät asiat tässä mainita. Muutama yleisempi huomio vielä ja oikein mielelläni palaan sitten keskustelemaan yksityiskohtaisemmin kanssanne myöhemmin. Ensinnäkin olemme kaikki yhtä mieltä siitä, että me tarvitsemme kokonaisvaltaisen lähestymistavan maahanmuuttokysymyksiin. Tänään minä keskityin takaisinottoon, koska tämä on yksi näistä pilareista – Eh, ja varmaankin eh, ette voi syyttää minua siitä, että en ajattelisi näitä muita pilareita ollenkaan, tai ette voi syyttää myöskään komissiota siitä. Ei yhdestä voi puhua ilman toisia. Toinen seikka sitten, eh, kun henkilökohtaisesti minua arvioidaan, arvostellaan siitä, että keskivälimeren reitin kuollon uhrien määrää ei oteta huomioon. No, Kyllähän me otamme sen huomioon. Siellä tapahtuu kamalia asioita, mutta samanaikaisesti täytyy hyvin selkeästi nähdä se, että ne virrat, jotka tulevat keskivälimeren kautta kansallisuuksien suhteen, ovat täysin erilaisia kuin nämä kansalaisuusvirrat, jotka tulivat Egeanmeren kautta, joten en minä verrannut näitä kahta tilannetta keskenään millään tavalla. Sitten moniin muihin kysymyksiin. No, meidän täytyy keskustella näistä paljon yksityiskohtaisemmin vielä. Voin antaa teille lukuja Kiinasta, Somaliasta. Me voimme käydä läpi kaikki eri tekijät, jotka liittyvät tähän, mutta tässä vaiheessa haluaisin jättää tämän tähän. Oikein mielelläni tulen takaisin ja käyn yleisestikin ottaen keskustelua kanssanne vielä er, takaisinottopolitiikasta ja myös erillistä keskustelua Afganistanista kanssanne, hyvä Kiitoksia aikataulutamme tämän Afganistanin asian mahdollisimman pian esityslistalle tämän toisen asian myös. Puhun siitä aivan pienryhten kanssa. Pidetään lyhyt tauko ja sitten mennään eteenpäin. Thank you colleagues for your patience. We can begin on points. Kiitoksia kollegat kärsivällisyydestä. Ne kohta seitsemän. Keskustelumme Ranskan ministerin Kasnövin kanssa. Olen iloinen siitä, että hän on paikalla täällä. Hyvät Libe-valiokunnan jäsenet, kollegat, kuten tiedätte, herra Kasnövi, hänellä on erityisen läheiset suhteet tähän valiokuntaan. Kiitos PNR-neuvottelujen. Hän kävi neuvottelujen aikana paljon keskustelemassa jäsenten kanssa ja hän oli mukana myös koordinaattorien tiukassa kokouksessa. Ja mainitsen tämän, koska hän on yksi niistä ministereistä, joka on jatkuvasti sitoutunut yhteistyöhön Euroopan parlamentin kanssa hyvinkin ristiriitaisissa, haastavissa kysymyksissä. Hän on ottanut, löytänyt aikaa tähän yhteistyöhön ja me kyllä arvostamme tätä olemme iloisia siitä, että voimme keskustella tänään, missä olemme monien näiden eri asioiden suhteen menossa. Meillä on myös konteksti tähän olemassa. Terrorismin torjunta, Schengenin äh, rajasäännöstö, viisumi viisumijärjestysmekanismi ja hyvät jäsenet tietysti puhumme myös Kalen tilanteesta – sitä, sitäkin on keskusteltu ministeriöiden kokouksessa, joten tässä on paljon mielenkiintoisia aiheita. Me olemme valiokunnassakin puhuneet näistä samoista kysymyksistä ja nyt oli hyvä hetki käydä keskustelua teidän kanssanne. Mutta tehän olette todellakin myös yksittäisiin valiokunnan jäseniin rakentaneet hyvät yhteistyösuhteet. Kiitos tästä, kiitos siitä, että tulitte paikalle ja Aloitamme noin 15 minuutin johdantopuheenvuorosta ja sen jälkeen tulee kyselysessio ja vastauksia teille. Tervetuloa ja kiitos siitä, että tulitte paikalla. Teillä on puheenvuoro. Monsieur le Président. Hyvä valiokunnan puheenjohtaja, hyvä Euroopan parlamentin varapuhemies, hyvät valiokunnan varapuheenjohtajat ja jäsenet. Tässä live-valiokunnassa haluaisin hyvin lämpimästi kiittää teitä tästä vastaanotossa otosta tässä valiokunnassa. Olen tässä valiokunnassa jo jonkun kerran käynytkin viime vuosien aikana, erityisesti niiden tragisten tapahtumien jälkeen, joita Pariisissa tapahtui viime vuonna. Tämän, tämän jälkeen kutsuitte minut paikalle ja käsittelimme asioita, jotka ovat jo kauan olleet aiheena. PNR-kysymys oli yksi näistä, samoin ulkorajavalvonta. Ja olen oikein iloinen, että jälleen kerran voin tulla tänne käsittelemään näitä asioita tänään. Haluaisin kiittää kaikkia Euroopan parlamenttini ja tämän valiokunnan jäseniä solidaarisuudesta, jota he osoittivat maatamme kohtaan silloin, kun maahamme kohdistuivat nämä iskut tammikuussa 2015 ja vuoden 2016 kesällä myöskin. Tarkoitan tietenkin Nitsan tragediaa ja kahden poliisin murhaamista ja, ja papin murhaamista Säntetiennissä. 130 henkilöä on kuollut, kuollut yli 900 vahingoittunut näissä terroristi-iskuissa iskuissa. Ne olivat hyvin raakoja. Jotkut teistä ovat Jotkut, jotkut teistä ovat maista, joiden kansalaisia myös joutui uhriksi. Arvostamme tukeanne ja arvostamme sitä, että Euroopan parlamentti näissä asioissa, joista on keskusteltu Euroopan toimielimissä ja trilogeissa, on omien aloitteidensa kautta saanut eteenpäin kiireellisiä tärkeitä asioita. Meillä on terroristikriisi, mutta samanaikaisesti maahanmuuttokriisi päällä. Satoja tuhansia ihmisiä on tänne puolentoista vuoden aikana saapunut. He ovat paineet väkivaltaa ja vainoa omissa maissaan – joskus myös kurjuutta ja he saapuvat sitten lopulta tänne Euroopan unioniin. Tässä on tietenkin kaksi erilaista problematiikkaa, siis terrorismi liittyvä problematiikka ja maahanmuuttoon liittyvä problematiikka. Joskus ne liittyvät toisiinsa, tähän liittyy poliittiset linkit, joita näillä on. Me emme kuitenkaan näitä yhdistä toisiinsa. Tietenkin meidän on oltava hyvin valppaita ja varmistaa se, että Euroopan unionin ulkorajavalvonta on riittävän korkealaatuista niin, että tänne tulee henkilöt, joita vainotaan omissa maissaan. Ainoastaan meillä on siis terrorismin torjunta ja maahanmuutto kriisi, jotta voidaan näihin kiireellisiin asioihin puuttua, niin emme voi tyytyä esittämään vain puheita ja julkilausumia ja päätöslausumia, vaan meidän on no, nopeasti ja päättäväisesti toimittavaa niin, että saisimme konkreettiset osoitukset siitä, että Euroopan unioni pystyy tarjoamaan tehokkaita vastauksia näihin kahteen haasteeseen, jotka huolestuttavat kansalaisiamme. Tästä onkin kysymys etenemissuunnitelmassa, joka laadittiin Bratislavan Eurooppa-neuvoston kokouksessa. Ja hyvät edustajat, se on ainoa tapa, jolla voidaan vakuuttaa Euroopan kansalaiset, jotka ovat osittain hyvin epäileväisiä kun he suhtautuvat skeptisesti tähän Euroopan unioniin, meidän on muistettava todella Euroopan kansalaiset ja että unioniin. Meidän on juuri tästä syystä päästävä eteenpäin. Euroopan unioni voi vastata näihin haasteisiin ainoastaan, mikäli kaikki toimielimet tekevät työtä yhteistyössä ja vastuullisesti avoin ja rehellinen vuoropuhelu neuvoston, komission ja Euroopan parlamentin välillä on tärkeää aivan keskeistä ja ratkaiseva. Tarvitaan konkreettisia toimia. Yhteistyö, yhteispäätösmenettelyssä tarvitaan myös jatkuvaa vuoropuhelua. Sitä meiltä edellyttää myös perussopimus. Tämä on erittäin hyvä. Näin saadaan kaikkein tasapainoisemmat politiikan linjat myös aikaan. Ja Ranskan sisäministerinä minulla on tärkeää, että toimielinten välinen vuoropuhelu on käynnissä, mutta tarvitaan myös suoria yhteyksiä ja yleisesti ottaen on edistettävä tätä vuoropuhelua toimielinten välillä, niin kuin tänäkin päivänä tapahtui ja niin kuin silloin kävi, kun viime kerralla kutsutte minut paikalla helmikuussa 2015. On todella toimittava nopeasti joka päivä kyllä ymmärrän, kuinka vakavista asioista on kysymys. Ja haluaisin vakuuttaa, että olen täysin, kuitenkin täysin luottavainen Euroopan unionin kykyyn vastaamaan näihin haasteisiin. Edistymistä on tapahtunut, hyvin merkittäviä edistysaskeliakin. Näihin olemme yhdessä pystyneet viimeisen puolentoista vuoden aikana. Ja nämä on osoitus toimintakyvystä. Haluaisin erittäin lämpimästi kiittää Euroopan parlamenttia tästä aloitteellisesta rakentavasta roolista. Haluaisin kiittää erityisesti tätä valiokuntaa, jossa, jo, joihin tämä valiokunta on päässyt. Ensimmäiseksi olisi varmistettava Euroopan unionin ulkorajat. Se on aivan keskeistä, jotta voimme suojautua terroristiuhalta paremmin ja, ja hallinnoida paremmin maahanmuuttovirtoja, jotka eivät tule tulevina kuukausina vähenemään. Kun ajatellaan sy- syksyä ja talvea välimerellä, niin näemme kyllä, että kyseessä on rakenteelliset ongelmat tai määrät eivät ole vähentyneet viime vuodesta. Tämä on muistettava. Jos haluamme varmistaa Euroopan unionin sisällä vapaan liikkuvuuden, tarvitaan Euroopan unionin ulkorajojen valvonta, joka on tehokasta ja hyvin järjestäytynyt. Me tähän tavoitteeseen pääsemiseksi on ryhdytty useisiin toimiin. Olen iloinen siitä, että viime huhtikuussa saimme tehtyä sopimuksen, joka koskee direktiiviä, jossa aiheena on lentomatkustajien matkustajatiedot PNR-kysymyksestä on siis tässä kyse. Vuonna 2015 helmikuussa esitettiin vielä paljon kysymyksiä ja oli paljon epäilyksiä PNRin suhteen. Jotkut parlamentin jäsenet olivat sitä mieltä, että eurooppalainen PNR lisäsi kyllä tu- turvallisuutta, mikäli kaikki jäsenvaltiot ottivat sen käyttöön yhtä aikaa, mutta siihen liittyy myös yksityistietojen suojaongelmia. Uskon, että olemme päässeet hyvään tasapainoon. Nyt tietenkin on jatkettava tässä, eli jäsenvaltioiden on otettava käyttöön PNR-toimet sääntöjen mukaisesti. Me itse olemme ottaneet käyttöön oman PNR-mekanismemme. Meillä on olemassa yksikkö matkustajien varten. Se on ehto mekanismin käytölle ja tehokkuulle, mutta toivoisimme, että Euroopan sisäisiä lentoja ja charterlentoja ajatellaan PNR, Euroopan PNR otetaan huomioon, mikäli näin emme tee, menetämme mekanismin tehokkuutta turvallisuuden osalta. Toinen asia, josta haluaisin puhua, koskee Frontextia. Se on uudistettu ja vahvistettu virasto ulkorajoilla ja rannik- matkoille. Se on saanut lisää budjettia ja lisää henkilökuntaa, jotka voivat varmistaa Euroopan unionin ulkorajojen valvonnan. Tähän tulokseen päästiin ennätysajassa kuudessa kuukaudessa. Ranska on yksi tärkein Frontexin rahoittaja. Sinne on Ranskasta lähetetty 170 henkilöä ja Ranska ja Ranska todella toivoo, että, että Frontex onnistuu tehtävissään. Olen useaan kertaan voinut tästä asiasta muistuttaa Ranskan toivomuksesta järjestää mm, harjoitus. Saksan kollegan Thomas Mesierin kanssa olen tästä puhunut. Olisi tärkeää, että tällainen harjoitus tehdettäisiin mahdollisimman pian niin, että näemme, ovatko budjetit ja henkilökunta ja jäsenvaltioiden maksuosuudet ja koordinaatio tavat sellaisia, joilla voidaan todella varmistaa tehokas valvontatoiminta kentällä. Frontex ja PNR. Sitten vielä kolmas asia koskee Schengenin koodeksin uudistamista. Tämä on Ranskalle prioriteetti, erityisesti ottaen huomioon Ranskaan kohdistunut kasvanut uhka. Vuosi sitten on pyydetty sisärajojen tarkastusten uudelleenkäyttöä vuoden 2015 iskun jälkeen. Tämä on välttämätön toimenpide nykytilanteessa ja se on selitettävä niin kauan, kun turvallisuustilanne sen oikeuttaa muut. Jäsenvaltiot ovat ryhtyneet samoihin toimiin poikkeuksellisen maahanmuuttopaineen takia ja olinkin tyytyväinen Euroopan unionin toimintakykyyn niin, että jäsenvaltiot ovat voineet selvitä ennalta näkemättömissä tilanteissa näiden valvontojen kautta, mutta keskipitkällä aikavälillä meidän pitäisi antaa vapaalle liikkuvuudelle taas täysi voima. Kuitenkin turvallisuusympäristö on muuttunut ja ulkorajatarkastuksen valvonta eh- on ennalta ehto. Toivon, että ennen vuoden loppua teksti voidaan hyväksyä ja Ranska on tässä kompromissihengissä mukana. Tiedämme, että tässä valiokunnassa on sama henki vallalla. Nämä ensimmäiset toimet, jotka mainitsin, ovat myönteisiä askeleita eteenpäin, mutta nämä ei vielä mitenkään riitä, jotta voitaisiin vastata tähän kiireelliseen tilanteeseen, joka edessämme on, vaan on päästävä pidemmälle ja nopeammin. Ranska tekee omalta osaltaan sen, mitä se voi turvallisuus- ja maahanmuuttokysymyksissä turvallisuuspuolella Ranska on jo 18 kuukautta edellyttänyt vahvia toimia, jotta voitaisiin vastata ennalta näkemättömään uhkaan. On lisättävä sisäisen turvallisuuden eh, joukkojen väestöä ja tiedustelupalveluiden henkilökunta ja budjettia. Sitä on lisätty 20 prosentilla. Tarvitaan myös erilaisia uusia mekanismeja on annettu myös tiedustelua koskeva laki, jonka osalta jotkut jäsenet täällä ovat esittäneet eh, kysymysmerkkejä. Tämän lain myötä voidaan mm, eh, erilaista tiedustelua, tekniikkaa käyttää terrorismitorjunnassa. Ja tässä on myös viranomainen, joka voi ottaa kantaa siihen, missä tilanteessa niitä voidaan käyttää. Tarkoitan siis vuonna 2014 lakia 13. marraskuuta. Se koskee nettisivujen lukkauttamista ja internetoperaattoreiden yhteistoiminta yhteen Yhdysvalloissa, kun kyseessä ovat sivustot, jotka provosoivat terrorismiin. Kesäkuulta 2016 on myös laki, jossa on hallinnollisia toimia, joiden kautta voidaan hätä, hätätilaa ja voidaan lisätä turvallisuutta tällaisissa olosuhteissa. On muistettava myös tämä hätätila asia. Se on saattanut herättää kysymyksiä tässä valiokunnassa. hätätila otettiin käyttöön Ranskassa, jotta hallinnollisen poliisin toiminnan kautta voidaan ennaltaehkäistä terroristi-iskuja. Tähän kuuluivat kotietsinnät ja hallinnolliset etsinnät, joista päätöksen tekee hallinto, mutta hallintoalan tuomari valvoo asiaa tarkkaan. Tästä on äh, laajaa oikeuskäytäntöä ja perusoikeuksista pidetään huoli. Hallintotuomioistuimelta on tullut hyvin tärkeitä tuomioita tältä alalta. Joitakin äh, näitä päätöksiä on myös äh, kyseenalaistettu. Ei se, ole kysymys, ei se koske sitä, että, että nämä päätökset ovat olleet huonoja, vaan kysymyksessä on se, että, että tuomarin valvonta on ollut hyvin tehokasta. Hätätila lainsäädännön myötä saatiin kerättyä merkittävä määrä aseita viime viikkoina. Pystymme välttämään vahingon. Viime viikollakin tehtiin tällainen etsintä ja saatiin vihi aseista voitiin estää ihmisten vahingoittuminen. Sitten vielä maahanmuuttokriisistä. Viittasin jo ulkorajavalvontaan. Nyt meni puhujalta mikrofoni pois. Haluaisin viitata päätöksiin, joita olemme Ranskassa tehneet, jotka koskevat eh, Ranskan aluetta ja maahanmuutto-ongelmia, erityisesti Kale on vaikka johon on kohdistunut paljon kysymyksiä. Meillä oli siellä merkittävä operaatio, sitä haluaisin lyhyesti puhua tässä valiokunnassa. Ensinnäkin maahanmuuttopolitiikan alalla olimme sitä mieltä, että jos haluamme ottaa vastaan turvapaikkahakijat, eli henkilöt, jotka tarvitsevat turvaa, niin on, on eroteltava Nämä no, toiset henkilöt, heistä olisi siis merkittävällä tavalla lyhennettävä turvapaikkahakemusten käsittelyä niin, että hallinto, joka vastaa näistä käsittelyistä, saavat riittävät inhimilliset resurssit käyttöön. Meidän on myös saatava aikaan sellaiset majoitusolosuhteet, että asia voidaan hoitaa inhimillisesti. Ja Ranska voi kunnioittaa omia perus periaatteitaan. Olemme merkittävällä tavalla lisänneet henkilökuntaa hallinnossa ja aikaisemmin puolitoista vuotta sitten turvapaikkaa. Hakemusten käsittely kesti kaksi vuotta, nyt se on 14 kuukautta ja tavoitteena on yhdeksän kuukautta. Olemme myös lisänneet vastaanottopaikan. Niitä oli 2000, 000 niitä keskuksia, ja kauden lopussa vastaanottokeskuksia tulee olemaan kaksi kertaa enemmän. Myös hätämajoituspolitiikkaa on viilattu. Niitä ei ole tarkoitettu ainoastaan turvapaikanhakijoita varten, vaan muutakin vaikeuksissa olevia henkilöitä varten. Todella turvapaikkapolitiikkaamme on kulunut tämä menettelyn nopeuttaminen ja, ja sitten äh, karkoittaminen, kun kyseessä on jotka eivät voi turvapaikkaa saada. Jonkun verran on ollut keskustelua siitä, että, että olemme rajat käännytään vähemmän kuin aikaisemmin. Mehän olemme rajoilla näin toteuttaneet eurooppalaista lainsäädäntöä, takaisinottolainsäädäntöä. Jos otamme koko tilanteen huomioon, niin on, on todettava, että meillä on tasapainon lähestymistapa. Otamme vastaan ne, joilla on siihen oikeus ja eh, lähetämme takaisin sitten muut. Sitten Kaleista vielä lyhyesti. Meillä on jo vuosikymmeniä ollut tuolla Ranskan pohjoisrannikolla Grand Saintin kunnan alueella ja muualla Sangatissa aikaisemmin ollut maahanmuuttajia leirejä, jotka ovat ihmiskauppien käsissä. He välttämättä haluavat päästä Iso-Britanniaan. Meidän politiikkamme on ollut erittäin selkeä. Sen sijaan, että jättäisimme nämä henkilöt, jos 80 prosenttia saisivat suojaa Euroopasta ennen kuin sen sijaan, että lähettäisimme heidät ihmiskauppojen tai näiden salakuljettajien käsiin, niin, niin mehän olemme purkaneet näitä, näitä verkostoja 20 prosentilla. Olemme keskittäneet Kaleeseen turvallisuusjoukkoja niin, että voisimme purkaa näitä salakuljetusverkostoja, jotka ovat todellisia ihmiskauppaverkostoja. Lisäksi olemme pyrkineet siihen, että ne, jotka välttämättä haluavat Englantiin ja maksavat suuria summia salakuljettajille, eivätkö kuitenkaan voi eh, sinne matkustaa johtuen eh, edeltäjäni allekirjoittamista yleissopimuksesta, joiden tarkoituksena oli, eh, oli pyrkiä siihen, että nämä henkilöt eivät haluaisi Englantiin. Kyseessä ovat tukeen sopimukset ja ymmärrän kyllä niiden taustan. Ja niitähän on tietenkin toteutettava niin kuin kun ne ovat voimassa. Muuten olisimme täysin vastuuttomia. Päätimme siis, että, että kehotamme näitä henkilöitä hakemaan turvapaikkaa Ranskasta sen sijaan, että jätettäisimme, jättäisimme heidät salakuljettajien käsiin, eikä näitä ihmisiä pitänyt pitää Kaleessa, vaan eikä heitä pitänyt todellakaan jättää tällaisiin leiriin, joihin keskittyy kaikki kurjuus ja köyhyys, vaan päätimme, päätimme tyhjentää Kaleen leirin 465 keskuksessa otettiin vastaan noin 13 000 ihmistä, joista oli 2000 alaikäistä ja näiden henkilöiden asiat ovat tällä hetkellä Iso-Britannian käsittelyssä. Osa heistä voi päästä Iso-Britannian Dublinin sopimuksen säätöjen mukaisesti. Ranska on päättänyt todella ottaa vastaan 13 000 henkilöä näihin, näihin vastaanottokeskuksiin ja yli 11 000 toisen menettelyn. Olen pyytänyt, että Iso-Britannia osallistuu tähän ponnisteluun. Kyseessä ovat henkilöjä, jotka haluavat todella siirtyä Iso-Britanniaan ja olen suurimman osan heistä ottaneet vastaan Ranskaan, mutta nämä yksin tulleet alaikäiset, kun heillä on siteitä Iso-Britanniaan ja kun heidän voi heihin voidaan soveltaa olemassa olevia sopimukseen. Niin heidät on Iso-Britannian viranomaisten otettava vastaan. Haluaisin kiittää Irlannin viranomaisia ja parlamenttia, kun se on asiasta äänestänyt, vaikka mitä velvoitteita ollut. Siellä on todella äänestetty menettelystä, jonka kautta 200 alaikäistä otetaan vastaan Irlantiin tulevina kahden kuukauden aikana. Lyhyesti vielä Kreikan tapahtumista ja sisäistä siirrosta. Ranska on erittäin tyytyväinen, että tämä järjestelmä toimii ja se on ensimmäisenä äh, ottanut äh, tämän menetelmän käyttöön. Toivomme, että tämä työ jatkuu ja eurooppalainen solidaarisuus tässä näkyy. Ranska on siis sisäisten siirtojen kautta ottanut vastaan yli 4000 henkilöä. 2313 on otettu vastaan ja 37 prosenttia Kreikasta siirrettyistä henkilöistä ovat päätyneet Ranskaan, joten tämä osoittaa, että Ranska on kyllä täyttänyt oman roolinsa sisäisten siirtojen osalta ja Kaleessa myöskin, ja näin se tulee myös jatkossa tekemään. Nyt haluaisin vielä puuttua muutaman muuhun asiaan. Viisumit ja viisumin ehdotus onnistuu ainoastaan, mikäli turvalausekkeet ovat kunnossa. Muussa tapauksessa tämä politiikka etenee ilman kontrollia. Ja jos näin käy, niin sitten kyseenalaistamme koko vapaan liikkuvuuden ja Euroopan toimielimetkin loppujen lopuksi, joten olemme hyvin tarkkoja tästä. Se on ehto näiden mekanismien hyväksymiseksi, jotka siis koskevat viisumivapautta sitä pyytäneille maille. Kannatamme vahvasti etiäsmekanismia, Se menee oikeaan suuntaan ja sen kautta voidaan varmistaa monet asiat. Sitten tämä maasta tulo, maasta lähtöjärjestelmä. kannatamme sitä ottaen huomioon terrorismi uhka. Mikäli meillä ei ole tätä entry-exit-järjestelmää ja jos ei sen kautta ymmärretä, mitä tapahtuu kaikilla rajoilla – niin menettämme turvallisuuttamme ja altistamme Euroopan unionin merkittäville riskeille, jotka loppujen lopuksi tulevat kyseenalaistamaan politiikkamme kestävyyden kansalaisten osalta nimenomaan vapaan liikkuvuuden alalla. Terrorismin, torjunta on meille hyvin tärkeää ja on aseita koskeva lainsäädäntö on saatava valmiiksi komi inkovaliokunnassa on käyty keskusteluja puoliautomaattisista aseista ja on todettu, että on ehdotettu aivan liian löysää sääntelyä ja liian liberaalia sääntelyä, ottaen huomioon näiden aseiden merkitsevä, merkitsevä vaara ja poikkeukset, joita on suunniteltu, nekin ovat sellaisia, että ne maat, joissa näitä, nämä poikkeukset on oikeutettu turvallisuuden takia – Eli toisin sanoen kansalaiset voivat käyttää aseita henkilökohtaisen turvallisuuden takia, niin tämähän merkitsee, että siitä tulee ongelma, kun näitä on enemmän liikkeellä ja myös terroristit voivat niitä näin ollen käyttää. En nyt haluaisi puhua tämän enempää, vaikka asioita olisi tässä vielä paljon, mutta varmaankin on kysymyksiä tulossa ja olisi varmasti hyvä ja hyödyllinen asia, jos voimme keskustella yhdessä näistä asioista very much, Minister. Um, thank you for the wide-ranging... Uh... Kiitoksia tästä hyvin kattavasta esityksestänne. Varmasti jokaisella läsnä olevalla jäsenellä on nyt kysymys. Haluaako joku muu vielä pyytää puheenvuoroa? Suljen puhujalistan. Hyvä. 13-14 kysymystä ihan vain varoituksena teille. Joten hyvät kollegat, pyydän teitä. Jokainen on täällä luettelossa mukana. Joten jos kollegat voisitte pitäytyä yhdessä minuutissa tai puolessatoista minuutissa, jos mahdollista, niin ehdimme saada vielä vastauksia ministeriltäkin. Hyvä. Aloitetaan minuutista. Hyvät kollegat, kaikki koordinaattorit eivät ole nyt paikalla, joten otan tässä nämä pyyntöjärjestyksessä. Ensin herra Diestemera. Mr. Diestemera, you first. Diestemera, olkaa hyvä. Kiitoksia puheenjohtaja. Ja kiitokset herra ministeri siitä, että olette usean otteeseen käyneet täällä me Haluaisin ensinnäkin osoittaa ymmärrykseni ja solidaarisuuteni Ranskan, ranskalaisten ja eurooppalaisten turvallisuus kysymyksessä. Mutta tänään haluaisin viitata erityiseen kysymykseen, jota, Espanja, jota Ranska estää tapahtumasta. Minä olen esittelijänä viisumi jäädytysmekanismissa ja vastavuoroisuusmekanismissa 5 39 2001 asetus. Ja haluaisin nyt muutaman seikan todeta, jo. ne ovat aivan ilmiselviä, mutta on ihan hyvä vielä tuoda ne esille tässäkin. Hyvä herra ministeri, niin pitkään kuin minä nyt olen esittelijänä tällaisessa mietinnössä, minä tulen todellakin puolustamaan Euroopan parlamentin yhteislainsäädäntöä lainsäätäjä päätäntävaltaa tässä ja neuvosto yrittää heikentää sitä. Minä tulen esittelijänä puoltamaan parlamentin roolia. Toiseksikin tämä jäädytysmekanismi, keskeyttämismekanismi. On aivan normaali että tässä trilogin kautta tätä tehdään ja esittelijä tulee neuvottelemaan ja neuvottelee vain tässä neuvoston puheenjohtajavaltion kanssa ja kaikkien parlamentin kollegojen kanssa. Minä kuuntelen kaikkia niitä jäsenvaltioita, jotka haluavat keskustella minun kanssani, mutta neuvottelen vain puheenjohtajavaltion kanssa, koska ei tässä voi tarttua jonkun jäsenvaltion loistoajatukseen tai toisen loistoajatukseen. Ja sitten tämä johtaa kuitenkin vain tällaiseen pattitilanteeseen. Sitten vielä tärkeä kysymys keskeytysmekanismin tilanne tällä hetkellä. Tässä on jotakin maita, jotka odottavat viisumivapautusjärjestelmää, Georgia, Ukraina, Kosovo esimerkiksi. Jos tällä viikolla saadaan sopimus aikaan, tämä viikko on siis aika tässä nyt ja hyvin vilpittömästi herra ministeri haluan puhua nyt tästä aikataulusta. Jos tällä viikolla saadaan sopimus aikaiseksi, minä keskiviikkona meillä on trilogikokous ja me äänestämme tästä sopimuksesta. Jos Ranska päättää blokkinsa tässä estonsa purkaa, niin torstaina aamupäivällä ja näin tämä saataisiin joulukuussa täysistuntoon. Tämä olisi mahdollinen näkymä, jos Ranska haluaa. No mikä sitten olisi kielteinen näkymä tässä, jos Ranska ei halua poistaa kielteistä kantaansa, niin silloin kielteisenä lopputuloksena oli se, että me äänestäisimme alkuperäisestä ehdotuksesta, eli ilman, että siinä olisi näitä lieventäviä delegoituja säädöksiä, joita parlamentti haluaa. Ja näin me pysyisimme ensimmäisessä käsittelyssä hyvin vahvasti tämän takana, joten hyvä ministeri, minä todella pyydän, että tämä Ranskan johtaja, johtama vähemmistöblokki nyt tässä saataisiin purettua. Kiitos. Jos me voisimme pitää kiinni tästä yhdestä minuutista. Rouva Sippel, Birgit Sippel. I will do my very best. Pyrin parhaaseeni. No niin, jatkan tässä saksaksi, herra ministeri. Te puhuitte poikkeustilasta. Poikkeustilahan se on vain, jos se on poikkeus, mutta tämä tila nyt on kestänyt jo vähän kauemmin. Onko suunnitelmia tämän poikkeustilan poistamiseksi? Toistaiseksi te mainitsitte, että useampi henkilö, jotka olivat, on pidätetty liittyen liittyen iskujen suunnitteluun. Kuinka monta henkilöä on pidätetty poikkeustilan julistamisen jälkeen, kuinka moni on vapautettu, kuinka moni on joutunut ähm, tuomioistuimen eteen ja kuinka moni on tuomittu terrorismista. Tämä oli aika jännittävä kysymys. Ja mitä sitten aseisiin tulee, minkä tyyppisiä aseita löydettiin ja kuinka paljon niitä oli? Te puhuitte Frontexista. Me varmasti kaikki olemme samaa mieltä siitä, että meidän rajoja täytyy valvoa. Mutta tähän mennessä ilmeisesti ei ole vielä onnistuttu, että saataisiin riittävästi henkilöitä Frontex-virastoon ja rajavalvontavirastoon. Esimerkiksi Kreikan rajavalvontaan pitäisi saada lisähenkilöitä. Kaikki jäsenvaltiot eivät ole toimineet tässä suhteessa. No, mitä tämmöinen harjoittelu Frontexin kanssa nyt oikein hyödyttäisi? Mit- mitä tässä nyt oikein tehtäisiin ja mikä on tavoite? Se ei ollut käynyt ihan selväksi. No sitten Kaleihin liittyen on hyvä, että leiri on purettu. Te mainitsitte, että tämä leiri on ollut siellä jo vuosikymmenten ajan. Olisi varmasti ollut hyödyksi huolehtia näistä ihmisistä jo aikaisemmin, eikä ainoastaan odottaa, että he pääsevät yhdistyneeseen kuningaskuntaan, olisi antaa vaihtoehtoja. Eli sehän täytyisi estää nyt, että syntyy uusi leiri. Oletteko tehneet jotain tämän asian eteen? Ja oletteko olleet yhteydessä yhdistyneen kuningaskuntaan niin, että ne, jotka voisivat päästä perheensä luo, todellakin pääsisivät sinne? Kiitos. Thank you. Cecilia Wickström, please. Cecilia Wikström. Kiitoksia puheenjohtaja ja kiitokset teille, herra ministeri, että tulitte tänne. Te olette kyllä todellakin toimineet hyvin tässä, kun olette halunneet vastata Euroopan unionin turvallisuustarpeisiin maan kauheiden iskujen jälkeen. Ranska on ollut eturintamassa, kun se on halunnut jouhevasti viedä lainsäädäntöä eteenpäin, niin että sillä voitaisiin vastata tähän uhkaan. Vaikka oma niin ei aika, aina ole täysin yhtä mieltä näistä huolista ja tehokkuuskysymyksistä, mutta te olette myös puuttuneet maahanmuuttokysymykseen ja sanonut, että se on asia, johon täytyy yhdessä tarttua. Minä kuulin, kuuntelin teitä Dublinin asetuksen esittelijänä hyvin huolella. Te keskitytte paljon äh, palautuspolitiikkaan ja ähm, ihmissalakuljettajien torjumiseen, mutta mitä tulee sitten solidarisuusmekanismiin, joka löytyy komission ehdotuksesta? siis tämä solidarisuuselementti, jossa olisi mukana tämä automaattinen uudelleensijoittamismekanismi, niin minä haluaisin kuulla teidän ja Ranskan näkemykseen. Onko Ranska valmis tulemaan mukaan tähän yhteiseen lähestymistapaan? Minä kyllä olen vakuuttunut siitä, että Ranskalla voi olla tässä johtoasemakin. Mehän tiedämme, että tässä on selkeä linkki sen tilanteen välillä, joka meillä tällä hetkellä on. Vain jotkut jäsenvaltiot kantavat vastuunsa ja sitten Schengenin alueen ylläpitäminen. Me tarvitsemme avoimen Schengen-alueen, jos ei ole sisärajavalvontaa. Kollegani Sittel jo mainitsikin nämä asettamanne hätätilasäännöt ja ensimmäistä kertaa hyväksymisen jälkeen kolme EU-jäsenvaltiota ovat nyt poikenneet tai kolme valtiota on poikennut ihmisoikeussopimuksesta. Turkki, Ukraina ja Ranska tämän hätätilan takia. Ja tästä olisi kyllä ihan mielenkiintoista kuunnella, kuulla lisää. Te ette vastannut tärkeimpään aiheeseen tässä, eli oikeusvaltioperiaatteeseen ja siihen, että ei ole ennalta olemassa olevaa oikeudellista kehystä tähän olisi hyvä, jos voisitte palata tähän. Ja sitten viimeisenä, vaan ei vähäisempänä, me olemme kuulleet uutisia tulevasta Ranskan hallituksen kokoonpanosta. minä toivotan teille paljon onnea ja menestystä, mitä sitten ikinä tapahtuukaan. Okei. Okay, um... Ähm. Ihan sama, mitä tapahtuu, mutta te ette voi käyttää kolme minuuttia, koska muuten ministeri ei ehdi vastata. Äh, Rova Vergea. Monsieur le ministre, bonjour. Hyvää päivää, hyvä ministeri. Kiitoksia siitä, että olette tulleet paikalle. Haluaisin keskittyä maahanmuuttoasioihin ja muistuttaa kollegoita siitä, että Ranskaan ei oikeastaan ole koskenut tämä kriisi, koska ainoastaan muutama tuhatta tarva, turvapaikan hakijaa on ollut enemmän vuonna 2015 verrattuna aikaisemmin vuosiin. Vuonna 2014 luvut ovat laskeneet. Ranska on maa, joka antaa vähiten heikompia per, turvapaikkaoikeuksia. Se on yksi kuudesta valtiosta, jotka ovat 30 prosentissa tai sen alla. Minun mielestäni eh, Ranskan ponnisteluja on tarkasteltava tässä valossa, kun ajatellaan sisäisiä siirtoja. Takas, taka, palautuskysymyksessä Ranska on tässä oikein esimerkki valitettavasti ja kun lukuja mainitaan, niin ne on aina syytä asettaa asiayhteyteen. Ja väestömäärin Ranska on yksi kaikkein suurimmista Euroopan unionin maista, joten sen ponnisteluja on suhteutettava tähän. Haluaisin nyt kuitenkin keskittyä kysymyksissäni Kaleen tilanteeseen. En ole yhtä optimistinen kuin te, hyvä ministeri mukaan lukien tämä kirje, jonka lähetitte minulle 25. lokakuuta, joka koski alaikäisten tilannetta. Paljon on luvattu, mukaan lukien perheenyhdistämisasiat, mutta suurin osa lupauksista eivät ole selvinneet loppuun asti. Monet näistä alaikäisistä ovat edelleen kadoksissa. Monet kaleista lähetet muualle siirrytystä henkilöistä kokee vaikeuksia, kun he pyrkivät tekemään turvapaikkahakemuksia ja monet joutuvat uudestaan, uudestaan aloittamaan menettelyt ja toiset ovat jumissa johtuen eri tarkistuksista, kun tarke- varmistetaan, no, no, sovelletaanko heihin Dublinin sopimusta tai ei. Kaiken kaikkiaan heidän oikeuksensa ennen kunnioitetaan. Haluaisin vielä siteerata henkilöä, jonka tai asiasta, jonka, jonka tunnette. Gusen Bakker, hän on sudanilainen henkilö, joka joka tulee alueelta, jossa käydään sisällissotaa ja siellä on pommituksia. Vaikka olemme esittäneet varoituksia itseni lisäksi, toinen jäsen ja Amnesty International ovat esittäneet varoituksia. Tämä henkilö on silti palautettu omaan maahansa. Toiset sudanilaiset ovat vaarassa joutua samaan tilanteeseen. Ranska onkin Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen taholta tuomittu vuonna 2015. Olen myös huolissani tilanteesta Hojan laaksossa. Siellä on useita alaikäisiä yksinäisiä, jotka ovat tietetty oman onnensa nojaa, nojaan ja näyttää siltä, että, että nyt vain lähetetään tuomioistuimen henkilöitä ja kansalaisia, jotka auttavat näitä ihmisiä. Oui, merci, monsieur le ministre. Kiitoksia, hyvä ministeri. Kiitoksia siitä, että olette täällä paikalla tänään. Te otette esille valtaisen määrän eri aiheita ja hieman tätä pakolaispolitiikkaa, turvapaikkapolitiikkaa nyansoitte. Samoin otitte esille laittomat maahanmuuttajat ja ö, puoliautomatia selkeän kiellon, samoin kuin viisumi vapautusjärjestelmän näkymyksenne. Yritän pitää kiinni puheajastani. Ja ehkä nyt voisi pyytää, äh, ja tältä kautta voi, näin Ranskakin voi näyttää esimerkkiä. Ensimmäinen kysymys äh, äh, terroristi-iskuista. Tämän vuoden aikana kuinka monta iskua on pystytty estämään Ranskan maaperällä? Toiseksikin haluaisin tietää, kuinka paljon on näitä vieras taistelijoita palannut, identifioituja vierastaistelijoita palannut Syyriasta. Ja kolmanneksikin Interpol äskettäin on sanonut, että syyrialaispakolaisryhmät saattavat tässä soluttautua. Ja tässä on annettu, onko tähän mitään arvioitua lukua? Sitten PNR-kysymys, siitähän pitkään keskusteltiin parlamentissa Ranskan mediassa. Sanottiin äskettäin, että tässä PNRn soveltamisessa on viivästystä Ranskan osalta verrattuna esimerkiksi UK, joka on hyvin tiukasti pannut sitä täytäntöä. Onko tähän viivästykseen jotain selityksiä teillä? Thank you, Mr. please. Äh, Kiitoksia, hyvä ministeri. Kiitoksia läsnäolostanne. Muutama kysymys PNR meihin on kohdistettu vahvaa painostusta. Minun tietääkseni, mikäli Ranskassa on asiat kunnossa, niin vain kolme maata on nyt PNR-mekanismia noudattamassa. Meihin silti kohdistetaan suurta painostusta viivästysten takia. Nyt meni puhujalta jälleen mikrofoni pois. Artikla 7 Schengenin säännöstössä te kannatatte järjestelmästä valvontaan. Tämä mekanismi, josta puhutaan kuitenkin, siinä on mukana mahdollisuus ottokäyttöön kontrollia kuudeksi kuukaudeksi ja korkeinta 18 kuukaudeksi. Liikenteen mukaan voidaan tällaista valvota harjoittaa. Tämä on aika ihmeellistä, että se oli sen kummempaa kriteeriä muuta kuin liikenteen määrä. Sitten vielä Ranskan hallitusta koskevan kritiikki tietojen mukaan niin henkilötodistukset ovat useimmiten väärennettyjä. Käsittääkseni ra- Ranskassa on henkilökortti, jos ei ole edessä sirua, olenko väärässä, kannattaisiko näin kehittyneessä maassa kuitenkin käyttää henkilökortteja, jossa olisi edes mm, tällainen siru. Sitten aseista. Hyvä ministeri. Emme ole täällä demagogeja ja vastuuttomia, varsinkaan poliautomaattisten aseiden kanssa, mutta nyt pitäisi osoittaa, että terroristit olisivat käyttäneet näitä aseita. Meillähän on näyttää nyt siitä, että melkein kaikki aseet, joita he ovat käyttäneet, ovat olleet pimeiltä markkinoilta hankittuja aseita. Me tarvitsemme näyttöä. Muussa tapauksessa meistä tuntuu siltä, että teette päätöksiä, jotka miellyttävät osaa yleisöstä, mutta niillä ei ole varsinaista näyttöä takanaan. Haluaisin tämän näytön nähdä. Ana Gomez, please. Ana Gomez. Euh, monsieur ministre. Arvoisa ministeri, haluaisin ilmaista solidaarisuuteni Ranskalle. Minulla on kuitenkin kysymys monen politiikkamme tehokkuudesta. Puhuitte esimerkiksi PNRstä eurooppalaisille lennoille, mutta tämä on viivästynyt. Voisitteko vahvistaa meille Esimerkiksi kun Kaskaisista tulee Portugalista yksityislentoja, joissa on mukana Saudi-prinssejä tai nyt kun muistellaan tätä yhtä huumelentotapausta, jossa takavarikoitiin paljon huumeita. Valvotaanko näitä? Sitten viides ähm, rahapesuvastainen direktiivi. Meillähän on tällainen, mutta me tarvitsemme vielä lisää elementtejä, jotta voitaisiin toimia, koska se mitä meillä nyt on käytössämme on aika vähäistä. Ajatellen esimerkiksi näitä ää, äh, etukäteen ladattuja puhelinkortteja. Käytetäänkö turvallisuushenkilökuntaa siihen, että he turvaavat rajoja köyhiä maahantulijoita vastaan ja sitten taas rikkaat päästetään tänne, kun heillä on kultakortteja, viisakortteja ja muita. On joistakin maista tulevia henkilöitä, joissa jokaisessa jäsenvaltiossa heille on annettu ö, tällaiset kultakortit käyttöön. Jos ei ole turvallisia, varmoja reittejä, pakolaisille ja maahanmuuttajille, niin eikö tässä nyt vain syötetä lisää ihmisalakuljettajille uhreja? Nämä alaikäiset yksin matkustavat henkilöt, heitä on helppo rekrytoida terrorismiin tai ajatellaan vaikka Kreikan pakolaisleirejä, jossa ihmiset elävät kauheissa olosuhteissa, sieltä on helppo rekrytoida. Entä jos yritetään radikalisoitumista ennaltaehkäistä? Eikö voisi esimerkiksi vankiloiden radikalis- vankilassa olevien henkilöiden radikalisointia siihen puuttua jotenkin ohjelmilla. Tällä hetkellä ei tunnu olevan oikein mitään nämä charterlennot. Tässä lopullisessa päätöksessä on nämä charterlennot. Tämä on siis parlamentin viimeinen kante. Eli siis tarkkuuden vuoksi vain. Äh, Intfeld seuraavaksi. Kiitos. Kiitos puheenjohtaja. Tervetuloa ministerille. Ranskan median mukaan Sofi Intveld on teidän pahin painajaisenne. Minulla oli paljon kysymyksiä, mutta monet niistä on jo esitetty, muun muassa PNR-direktiivin täytäntöönpano. Olen aika ihmeissäni tästä. Painostusta on Euroopan parlamentin kohtaan ollut paljon. Näyttää siltä, että sen jälkeen kun olemme äänestäneet tästä, niin, niin täytäntöönpanon kanssa kiire loppui siihen. Haluaisin ymmärtää, miksi näin on. Toinen kysymys kaikki tietävät, tiesivät jo aikana, että todellinen ongelma ei koske sitä, että, että henkilötietoja ei ole, vaan että niitä ei vaihdeta. Tietojen vaihdosta on puutetta. Tähän mennessä tämä on pysynyt suurimpana ongelmana. Haluaisinkin nyt ymmärtää vähän paremmin, minkälaista keskustelua käydään neuvostossa tästä asiasta kohdistetaanko muihin jäsenvaltioihin yhtä paljon painostusta, jotta voitaisiin parantaa tietojen vaihtoa mieluiten, että voitaisiin edellyttää pakollista tietojen vaihtoa, niin kuin ryhmäni on pyytänyt, kuin kolmitapainostatte meitä. Sitten viime vielä olette puhuneet henkilötietojen vuodosta. Europolissa 700 sivua henkilötietoja, jotka koskevat terrorismin vastaisia tutkimuksia, on vuodettu siltä, että jäsenvaltiot ovat tietäneet tästä vuosikausia. Olen hyvin ihmeissäni tästä. Minun mielestäni tästä olisi pitänyt puhua myös parlamentissa, varsinkin kun puhuttiin tietojen vaihdosta. Olette myös vastuussa Si le gouvernement français est prêt à, euh... Näistä vapausasioista haluaisin tietää, onko Ranskan hallitus valmis tukemaan ja aloittamaan keskustelun Euroopan parlamentin kanssa koskien demokratiaa, oikeusvaltiota ja perusoikeuksia, keskustelu, joka on aloitettu kaksi kuukautta sitten, niin että yhdessä voisimme mennä eteenpäin neuvosto ja parlamentti rinta rinnan. Kiitoksia. Uh, Madame Jolie, please. Kiitos, edustaja Jolie. Merci, monsieur le président. Kiitoksia puheenjohtaja. Ja kiitokset minister- sisäasiaministerillemme siitä, että tulitte tänne ja kerrotte meidän näkemyksestämme. 30. lokakuuta päätimme luoda tällaisen megakansio, megatietokannan, jossa on kaikkien ranskalaisten valokuvat ja sormenjäljet, eli 10 miljoonien ihmisten tiedot. Ettekö ajattele, että tällainen asetus loukkaa Euroopan unionin hyväksymää tietosuoja-asetusta. Täyttääkö tämä kaikki tarvittavat äh, kriteerit? Kyllähän petosten torjunnassa on yksinkertaisempiakin vaihtoehtoja, kuten kollegakin toi esille. Oletteko te tarkastelleet tätä kysymystä jo? Ranskan osalta haluaisin sanoa, että ranskalaisena minulla on hieman epämukava olo, kun ajattelen näitä ehdotuksia Erdoganin osalta, että Erdogan voi nyt tarttua Ranskan hätätilaa, hätätilan perustellakseen Turkin poikkeustilan. Kiitos. Ja sitten edustaja Winberg. Tack, herr minister. Kiitos, herra ministeri. Me elämme maailmassa, jossa joutuu pelkäämään uusia terrori-iskuja. Tämähän ei ollut ajatuksen takana, kun puhuimme vapaasta liikkuvuudesta ja avoimuudesta, mutta nyt valitettavasti elämme kuitenkin tässä maailmassa ja tunnen oloni turvallisemmaksi Ranskassa kuin monessa muussa jäsenvaltiossa, koska turvatasoa on nostettu. Ja olen tyytyväinen siihen, että Strasbourgissa pidätettiin seitsemän henkilöä, jotka mahdollisesti olivat suunnitelleet terroristitekoja. Terrorismia vastaan täytyy pystyä taistelemaan Tämähän on vain promille tapauksista, jossa käytetään esimerkiksi metsästyksen tarkoitettuja aseita. Eihän näissä terrorismitapauksissa mitään metsästysaseita ole käytetty. Eli tämä nyt koskisi sitten ainoastaan metsästäjiä. No sitten yksi ehdotus kaleihin liittyen. On hyvä, että tämä leiri on purettu ja henkilöt on jaettu muihin vastaanottokeskuksiin, mutta uusia kaleita syntyy Ranskan ja Italian, Saksan rajoilla. Syntyy siis uusia kaleita päivittäin. Eli henkilöt on lähetetty takaisin Italiaan ja nämä henkilöt yrittävät sitten yhä uudestaan päästä Ranskan rajan yli. Eli teettekö te yhteistyötä, teettekö yhteistyötä Italian kanssa, mitä palauttamiseen tulee, koska nämä henkilöt tulevat jatkuvasti yli rajan. No mitä sitten radikalisointiin tulee, en tiedä miten tätä asiaa käsitellään Ranskassa, mutta minä toivon, että teillä on riittävät rangaistukset. Kiitos. Okay, thank you. Kiitos. Täällä on vielä kaksi puhujaa jäljellä. Voisitteko puhua todella lyhyesti, koska ministerillä on kiire. Rouva Stevens lopuksi ja herra Libre. Oui, non. Je ne suis pas Monsieur Le Breton, je suis Edouard Ferrand. En ollut Le Breton, vaan olen Ferrand. La France a participé à la guerre. Ranska on ollut Libyassa ja Syyriassa sodassa mukana. Te olette luoneet tämän maahanmuutto-ongelman. Epäonnistuminen on myös Euroopan epäonnistuminen. PNR, rannikkovartiosto, rajavartiosto, Schengen, kaikki nämä toimet eivät ole pystynyt estämään islamisten terroristeja pääsemään tänne ja toimimaan Ranskassa ja muualla Euroopassa. Muiden terroristien osalta nämä olivat vaikeampia tapauksia, mutta meillä oli kaksi tapausta, jotka, joissa toimet olivat täysin tehottomia sekä Ranskassa että Euroopassa. Tässä syystä tietyissä jäsenvaltioissa on otettu jälleenkäyttöön sisärajat. Kyseessä on myös teitä lähellä olevat sosialistivaltiot Euroopassa. Nyt jatkamme samaan suuntaan niin, että ehkä ensi helmikuussa va- viisumit vapautetaan Turkin kanssa 80 miljoonaa Turkkia ja siellä on rajat Syyrian, Irakin ja Iranin kanssa – Puhuitte aseista. No, minulla olisi ajatus metsästäjiä varten he pyrkivät toimimaan siellä, jossa ma- ma- maatalouspolitiikka on tehnyt tuhojaan. ajattelemme surheilijaa, urheilijaa, ampujia. Hyvä ministeri, mikään ei oikeastaan muutu. Ette halua er-, irtautua Schengenistä, vai vielä pahempaa, haluatte vahvistaa Schengeniä – mutta kyllä teidän on tosiasiat tunnustettava. Tästä syystä yksi ainoa kysymys teille. Hyvä ministeri, koska lopulta haluatte kuunnella kansaa, on palautettava turvallisuus ulkorajoille, erityisesti Ranskassa. Final question is... Viimeinen kysymys. Edustaja Steven, aivan lyhyesti. Thank you, Chair. Dear Minister. Kiitoksia puheenjohtaja, hyvä ministeri. Kiitos siitä, että teillä oli aika tulla tänne tapaamaan meitä. Minulla on kaksi lyhyttä kysymystä teille. Millä tavalla Kalen viidakon purku oikein tapahtui ja voidaanko tuosta operaatiosta oppia jotain? Haluatteko, että palaan? Toistan kysymykseni. Toinen kysymys. Ranska ei ole kohdannut pelkästään maahanmuuttokriisiä, vaan valitettavasti vakavan terrorismiuhan. Te olette tässä Fraternité-työryhmässä. Se luotiin Pariisin 2015 marraskuun iskujen jälkeen niin että voitiin tukea jatkuvia Ranskan ja Belgian välisiä tutkimuksia. Tässä on merkittävästi tullut eri jäsenvaltioissa tiedustelutietoa ja työryhmä on osoittautunut hyvin toimivaksi. Tässä on tullut tiettyjä osumia siirrettyjen tietojen osalta. Mikä on teidän näkemyksenne työryhmän työstä? Mikä toimi hyvin ja mikä olisi voinut toimia paremmin? Thank you, colleagues, and uh, thank you, Kiitos. Tässä on todella paljon kysymyksiä, intensiivisiä kysymyksiä. Kiitos, kun vastaatte niihin. Olkaa hyvä. Kiitoksia puheenjohtaja. Pahoittelen, että voi kaikkiin kysymyksiin vastata, koska minun olisi jäätävä tänne aika pitkäksi aikaa. Ei se minua haittaisi, mutta se saattaisi olla teille kärsimystä. Minun on myös palattava Pariisiin, joten menen keskeisiin asioihin ja asioihin, ne, joihin en ehdi täällä vastaamaan, niin vastaan kirjallisesti puheenjohtajalle. Hän voi sitten toimittaa ne eteenpäin, mutta yritän mahdollisimman tyhjentävästi vastata. Dietemeralle ensimmäisenä Ranskan kanta viisumin vapautuksen ja turvalausekkeiden osalta. On tärkeää ymmärtää, että Ranska ei lukkiuta tässä, vaan Ranska ei muuten myöskään ole yksin kannassaan. Ranska pyrkii toimimaan niin, että haetaan tasapainoa ja otetaan huomioon Euroopan unionin periaatteet ja toimitaan puitteissa, joissa huomioidaan myös tilanteeseen liittyvät riskit, kun viisumit vapautetaan, mikäli mitään takeita ei ole, mikäli ei ole periaatteita ja mekanismeja, jotka voidaan käynnistää siinä tapauksessa, että jossakin vaiheessa tilanne riistäytyy hallinnasta. Mikäli Euroopassa me emme voi annettamme säännellä, jos Eurooppa ei pysty hallinnoimaan omia päätöksiä, niin ei pidä ihmetellä sitä, jos populismi sitten vahvistuu, niin kuin tässäkin salissa olen kuullut. Kyllä tarvitaan periaatteita ja sääntöjä, tarvitaan sääntelyä. Euroopan unioni on sitoutunut eri neuvot, viisumivapautusneuvotteluissa asioihin. Turkin, Georgian, Ukrainan ja Kosovan kanssa on neuvoteltu. Tästä asiasta olen erittäin tietoinen siitä, että tämä on erittäin poliittisesti arkaluton asia. Meidän on hyvin huolellisesti tarkasteltava, millaisia seurauksia on päätöksillä, joita yhdessä teemme. Ja sanon vielä kerran, kuinka voisimme kollektiivisesti yleisölle selittää, että, että terroristi uhan valletessa ja merkittävän maahanmuuttokriisin aikana voisimme, voisimme vapauttaa viisumeja ilman, ilman varolausekkeita, joilla voidaan tilannetta hallinnoida. Kyllä tähän kohdistuu siis sitten suurta kritiikkiä. Samaan aikaan kun Euroopan unioni tarjoaa vapaata liikkuvuutta, se ei silloin suojelisi ja se aiheuttaisi varmasti voimakasta vastausta julkisesta mielipiteestä. Avaisimme ovet apposen auki populismille. Tämä ei ole Ranskan toive. Eikä tässähän ei Ranska toimi yksin. Thomas de Maizière, kollegani kanssa olemme pyytäneet yhteistoimintaa ja olemme pyytäneet, että vi- viisuminen vapautusprosessi hoidetaan paremmin. Huhtikuussa ehdotimme, että otettaisiin käyttöön turva mekanismi, joilla voidaan keskeyttää viisumin vapautusmenettely tietyissä olosuhteissa, jotka on hyvin täsmälliset. Kyseessä ei ole mikään uusi Ranskan keksintö, jolla kaikki jarrut iskettäisiin pohjaan, vaan se on otettu käyttöön vuonna 2013. Siinä on mukana kriteerit, jotka ovat vähän liiankin tiukkoja ja jäykkiä, eikä sitä ole sovellettu aikaisempiin viisumivapautus mekanismeihin, koska se on ollut liian jäykkäitä. Meidän ehdotuksessamme tarkoituksena on sitä hieman saada jouhevammaksi. Kolme periaatetta johtivat neuvoston päätöksen tekoa. Yksinkertaiset objektiiviset käynnistyskriteerit, ja varmuus siitä, että viisumeiden vapauttaminen keskeytetään silloin, kun kriteerit ovat täyttäneet. Ja vielä kolmas asia. Me olemme käyneet tästä asiasta valiokunnan kanssa vuoropuhelua, jonka ansiosta olemme päässeet merkittävästi eteenpäin. Olen iloinen kompromissihengestä. Meillähän ei ole Ranskassa mitään jäykkää, meillä on selvä kanta ja se vastaa muiden maiden kantaa trilogissa. Jos ennen keskustelun loppua pääsemme yhteiseen ymmärrykseen, niin olisin siitä erittäin iloinen. Edustaja Sippelille ja muille edustajille haluaisin kommentoida hätätilaa ja kaleita. Ensinnäkin kysymys. Kyseessä ei ole valtion tekemä yksipuolinen rikkoos. Ranskan tilanteessa tämä ei mitenkään vastaa juridista eikä poliittista todellisuutta Ranskan hätätilan osalta. Ranskan hätätila on mekanismi, joka on vuodelta 1955, joka on Ranskan lainsäädännöltä, jota on uudistettu silloin, kun meidän piti ryhtyä toimiin marraskuun 2015 iskujen jälkeen hätätilan laki on ollut eh, Ranskan lainsäädännössä vuodesta 1955, eli tässä ei mitenkään ole nyt eh, yli yksipuolisesti ja mielivaltaisesti ryhdytty eh, soveltamaan poliisivaltiota, vaan kyseessä on Euroopan Ranskan lainsäädännössä oleva sääntö, jonka, joka mahdollistaa sen, että kun on kyseessä välitön uhka, niin voimme ottaa sen käyttöön. Ja tällöin on osoitettava myös tämä välitön uhka ja näin hallinnollinen poliisi voi suojella kansalaisia terrorismin uhalta. Toimiin ryhdytään oikeudellisten tiukkojen periaatteiden mukaisesti. Siihen tarvitaan jatkuvaa oikeudellista ja parlamentin valvontaa. Kansalliskokous ja senaatti ovat päättäneet pysyvästä valvonnasta koskien tätä hätätilaa ja siinä edustajat käyvät kaikissa Ranskan prefektuureissa ja tutkivat olosuhteita, joissa syyttäjät ja prefektit toteuttavat hätätilan lakia. Valvonta on hyvin vahvaa ja siitä annetaan kertomus Ranskan parlamentin erityiskomitealle ja siitä käydään keskustelua eh, Ranskan kansalliskokouksessa. Ja ne ovat aivan yhtä eläviä keskusteluja kuin tässäkin talossa. Ja tämä on täysin välttämätöntä, koska hätätilaa ei voida soveltaa ilman parlamentaarista valvontaa. Lisäksi tähän liittyy tuomarin valvonta. Ymmärrän kyllä, että parlamentin, Euroopan parlamentin jäsenillä ei ole täysin perusteellinen eh, ranskalaisen eh, tuntemus. Ja Ranskassahan kyseessä on tuomari, joka vastaa oikeuksista ja myös laista. Hän toimii hallinnollisen poliisin toimissa ja hänen soveltuu hyvin tiukkaa valvontaa. Hallintotuomioistuin ei ole mikään asestettu täytäntöpano siipi. Hallintotuomioistuin on todellakin joutunut murtamaan hallituksen päätöksiä hätätilalain osalta – Ranskan oikeusvaltioperiaatteiden mukaisesti. Todella tässä on vahva valvonta päällä. Haluaisin, haluaisin vielä lisätä, että tuomarin toimintaa pyydetään eri tilanteissa. Ja se oikeuttaa rikosoikeudellisen tuomarin toiminnan. oikeuden tuomari voi ottaa kantaa myös hallinnollisia e- etsintöjä koskien. Haluaisin tätä hieman täsmentää, koska joskus minusta tuntuu sitä, kun kuulen kommentteja koskien Ranskan hätätilejä ja kun katson Ranskan lainsäädäntöä, niin totean, että tässä on monen kuilu. Ymmärrän kyllä, että kun olemme politiikan alalla ja eh, kun puhutaan yleisistä asioista, niin sitten vähän innostutaan ja toivotaan vahvempaa kontrollia, mutta tosiasiassa Ranskan hätätilalainsa valtaminen on tällainen. Edustin Versia, voitte kyllä aivan hymyillä minulle, mutta kyllä teillä on oikeus hymyillä minulle, mutta minulla on oikeus vastata teille. Kyllä Ranskassa on oikeusvaltiota koskeva lainsäädäntö. Meillä on eri toimio, tuo, toimielimet ja tuo perustuslailliset periaatteet. Tietenkin voidaan täyskennellä, ettei niitä ole olemassa mutta kyllä minun mielestäni näitä pitää jotenkin äh, älyllisen rehellisyyden nimessä käsitellä. on todettava, että tuomarit ja parlamentti ovat tehneet tässä työnsä. Sitten oli toinen parlamentin jäsen, joka esitti kysymyksen. Tässä niissä olikin edustaja Sippel. Hän kysyi, mihin tuloksiin olemme päässeet ja hätätilalain myötä ja kuinka monet henkilöt on pidätetty viime kuukausina. Näistä pidätetystä henkilöistä vuoden alusta alkaen olemme pidättäneet 418 henkilöä tämän vuoden alusta alkaen Ranskassa. Tämä osoittaa, että terroristi uhka on aikamoinen. Haluaisin muistuttaa, että kun Ranskassa oli on isku, niin äh, tässä on hallituksella toimintavastuu. Jotta se sitten käsityksen, minkälainen on terrorismin uhan taso Ranskassa. Meillä on 418 äh, haastat, äh, kuulemista tehty kaksi, kymmeniä on pidätetty ja asetettu valvontaan. Vain marraskuun aikana on 43 henkilöä kuultu, parikymmentä iskuyritystä on tehty tyhjäksi. Kysyitte myös, millä tavalla hätätilalaki vaikuttaa näihin pidätyksiin heinäkuusta e- eteenpäin. Olemme tehneet 543 e, etsintää, jossa olemme saaneet kerättyä sota-aseita, tarkka ampumisaseita, jotka olivat terroristien tai rikollisten käsissä – Tiedämme kyllä, kuinka terrorismi ja rikollisuus ovat to- toisiinsa linkitetty. Monet jo terrorismista sy- tuomitut ovat aikaisemmin tuomittu tavallisesta rikollisuudesta. Viime viikolla kotiin, pidän, kotiarestissa oleva henkilö, häntä kuultiin ja hänet pidätettiin ja hänet sen jälkeen vangittiin johtuen hänen siteistään tur- terroristiryhmään. He, hätätila Alaista on ollut siis hyötyä. En väitä, ettemmekö joskus olisi tehneet etsintöjä, jotka eivät olisi johtaneet mihinkään todellisiin tuloksiin, koska valehtelisin, jos näin väittäisin, mutta täsmällisiä lukuja marraskuusta eteenpäin. Meillä lähet 700 henkilöä, jotka äh, asuvat Ranskassa tai ovat ranskalaisia. Heihin on, he ovat olleet tässä toiminnassa kyseessä ja näin ollen voidaan sanoa, että hätätilalain soveltaminen on ollut hyödyllistä ja välttämätöntä. Sitten esititte kysymyksiä Frontexista ja Kaleesta. Kaleesta ja sitten vielä sisäistä siirroista ja Frontexista. Ensinnäkin Kalee. Edustaja Vergia. Vastaan teille äärimmäisen täsmällisesti. Viimeisten kuukausien aikana, lokakuusta eteenpäin, Kalessa oli 13 000 ihmistä, jotka on siirretty vastaanottokeskuksiin muualle. 2000 yksin tulleita alaikäistä kuului tähän joukkoon. Lokakuusta 2015 vähän aikaa sitten tehtyn operaation asti 13 000 henkilöä on siirretty näihin vastaanottokeskuksiin ja heistä 2000 on vielä alaikäistä. Kaleen operaation aikana eh, mukana oli valtavasti järjestöjä, järjestöthän hoitavat näitä vastaanottokeskuksia. Toisin kuin olen lehdistöstä lukenut, nämä ovat kunnollisia rakennuksia, nämä eivät ole mitään pikkukaleita, joita on sijoiteltu sinne tänne Ranskaan, vaan nämä ovat rakennuksia, joissa, jotka ovat järjestöjen e, hallinnoimia ja, ja siellä vältetään kylmä ja nälkä ja väkivaltaa ja salakauppia. Ja näin mahdollisimman monet ihmiset voivat hyötyä kansallisesta turvapaikkamahdollisuuksista. Näistä 13 000, jotka on Kalesta ohjattu vastaanottokeskuksiin, 80 prosenttia heistä on pyytänyt turvapaikkaa Ranskasta. Kun sitten kuulen, että tuolla vasemmistossa puhutaan siitä, että että ei ole tarpeeksi haettu turvapaikkaa Kaleen väestöstä, niin annan lukuja. 80 prosenttia Kaleesta siirrettyistä on tämän turvapaikkamenettelyn alaisia. Joskus tuolla oikealla reunalla puhutaan niin, että ne, jotka olivat Kaleessa, äh, on otettu turvapaikkamenettelyn alaiseksi, niin tämä on toinen on todettu, että näin massiivisella tavalla on laillistettu henkilöiden ole. Tämä on toinen näkökulma, mutta se ei myöskään ole totta, koska se mitä otimme tähän kalemekanismiin, koska henkilöitä, joita ei voitu karkoittaa, jäsidejä ja Daeshin vainoajia ja Bashar al-Assadin vainoamia henkilöitä ei voitu palauttaa omiin maihinsa, joten olemme tässä kantaneet vastuun Nämä henkilöt eivät voi palata Kaleen. Hyvin vähän on lähdetty näistä vastaanottokeskuksista. No sitten nämä henkilöt, jotka on, ovat kalleista siirretty vastaanottokeskuksiin, sovelletaanko heihin Dublinin sopimuksia? No me kerromme heille heidän oikeutensa. Emmekä väkisin sopi, sovelleta tätä Dublinin sopimusta. Se se tarkoittaisi vain, että heikentäisimme heidän tilannettaan. Olemme useille järjestöille tästä kirjoittaneet, kun he olivat tästä huolissaan. Mutta että me näin tee, niin ei se tarkoita sitä, että mekä soveltaisi kaikkia niitä oikeuksia, joita näihin henkilöön on sovellettava. Se, että kyseessä on humanitaarinen operaatio, niin merkitsee, että muistamme ne periaatteet, joita on sovellettava tässä asiassa. Sitten nämä yksin tulleet alaikäiset. Puhun tästä aivan suoraan. 13 000 siis on henkilöiden määrä, jotka on siirretty kaleista. Heistä 2000 yksin tulleita alaikäistä. He sanovat, että heillä on sukulaisia Iso-Britanniassa, tai sitten heihin voidaan soveltaa DOPSin tarkistusta. Niin edustaja äh, saimme siis Kaleen mudasta nämä 13 000 pois. Pitäisikö heidät nyt asettaa ja toimittaa näihin keskuksiin vai lähettää Iso-Britannian? Minä haluaisin pyytää, että britit, joilla on ollut jo, jotka ovat jo tehneet ponnistuksen, haluan, että he menevät loppuun asti. Ranska on jo omalta osaltaan ponnistellut ja pyrkinyt suojelemaan haavoittuvassa asemassa olevia henkilöitä, jotka eivät halunnut hakea turvapaikkaa Ranskasta, vaan Iso-Britanniasta. Ranskan maahanmuuttoviraston ponnistelujen kautta. Olemme saaneet heidät äh, Ranskan turvapaikkajärjestelmän piiriin. Ranska on ponnistellut merkittävästi, enkä halua, että Ranska jäisi nyt yksin äh, paikkaamaan muiden puutteita. Edustaja Sippeli ja Vergia kysytte, jatketaanko neuvotteluja Britteen kanssa. Kyllä niitä jatketaan. Erittäin selkeästi Ranska on pyytänyt, että muiden maiden tekemät ponnistelut olisivat ainakin yhtä suuria kuin Ranskan ponnistelut ja toivon, että tämä sujuisi hyvissä olosuhteissa ja nopeasti. Ranska on kantanut vastuunsa Kalen osalta täysin. Kyllä, voitte sanoa mitä haluatte, mutta nämä, nämä vastaanottokeskukset, joissa vaan turvan paikka – hakijat saavat eh, aterioita ja voivat tavata ihmisiä. Kyllä se on parempi kuin kaleen muta ja, he, ja surkeus. Kyllä Ranska on tässä kantanut vastuunsa vapaaehtoisesti. Aina ei voida sanoa, että asiat eivät sujuu, koska olemme kuitenkin yksi aina harvoista jäsenvaltioista, joka on pystynyt purkamaan leirin, ei niin, että heitä on vaan ajattu sieltä pois, vaan he on, he on siirretty, heidät on siirretty näihin keskuksiin. Olen sitten erittäin ylpeä, vaikka äärioikeisto on järjestänyt mielenosoituksia ja joskus alueen äh, poliitikot ovat kannustaneetkin tähän mielenosoitukseen on tehty vastaanottokeskuksen edessä, mutta olen ylpeä tästä toiminnasta, jos tulevaisuudessa vaikeuksia tulee haavoittuvassa asemassa olevien kanssa, niin sovellamme heihin suojeluperiaatteita ja turvapaikkaoikeuksia arvojemme mukaisesti. Kyllä, tietenkin Frontexin on, on hoidettava omat kotiläksensä. Frontex on yksi tärkein, Ranska on yksi tärkeimmistä maksajista. Meiltä tulee todella 170 henkilöä yhteensä 500, Josta hän vielä lisätään ofran viranomaiset ja rajapoliisit, joita olemme lähettäneet Kreikkaan kreikkalaisten pyynnöstä, niin että auttaisimme kreikkalaisia, jotka usein jäävät yksin näihin valtavan vaikeisiin tilanteisiin, niin että näihin järjestelykeskuksiin voitaisiin asiallisesti ottaa vastaan nämä henkilöt ja aloittaa turvapaikkamenettelyt. Kun kaikki nämä tiedot kasataan, niin huomataan kyllä, että Ranska on tehnyt sitoumuksia ja pitänyt niistä kiinni ja edelleen toimii näin, koska se on sen oma roolinsa. Sitten täällä kysyttiin, kuinka monta iskua on tehty tyhjäksi vuoden alusta alkaen. 17 on tämä määrä. 17 iskua on tehty tyhjäksi. Tämä on suhteutettava sen määrän kanssa, joka koskee pitäytettyjä henkilöitä. En tiedä, mitä Ymmärrättekö, mitä tarkoittaa, että 418 henkilöä on pidätetty ja monet heistä on myös var- vangittu johtuen siitä terroristitoimintaan. Viime viikkoina olemme tehneet pidätyksiä. Kyseessä oli kolme aivan nuorta naista. He olivat juuri tekemäisellään iskun parisin alueella – olimme seuranneet näitä naisia ja tiesimme, että he ryhtyvät toimintaan. Ja tässä oli suuria, va, suura vaara saada aikaan merkittävä rikos. Saimme ju, heidät juurikin. Sitten viime viikolla Strasbourgissa kyseessä oli kommandöryhmä, joka vastasi 13. marraskuuta tehtyä iskuja. Siinäkin oltiin valmiina maassa iskuun. Arjantöin alueella Pariisin läheltä löydettiin varsinainen AC-arsenaali, jonka tarkoituksena oli saada aikaan kuolematuttavia räjähdyksiä. Voitte ymmärtää, että kun todellisuus on tämän kaltainen, niin Ranskan tehtävänä on lisätä resursseja turvallisuus- ja tiedustelualalla ja tarkoituksena on mm, lisätä budjetteja tällä alalla ja parantaa olosuhteita niin, että henkilötietojen suojaa kunnioittain ja Euroopan lakia kunnioittain kerätään riittävät tiedot ja pyrimme mahdollisimman hyvän tasapainoon sen välillä, että, että pidettäisiin kiinni ehdottomasti kaikista henkilö tietojen suojasta ja sitten toisaalta kuitenkin pidetään myös turvallisuudesta. Kuinka monien jihadisteja sitten on palautettu? 203. 219 on menehtynyt paikan päällä. Tämäkin osoittaa, kuinka laajasta ilmeestä on kysymys. Jos katsotaan vain Ranskaa, 2000 henkilöä on tekemisissä terrorismi toimen kanssa ja 100, 1100 on mennyt Syyrian tai Irakin terroristi äh, tai Irakia Syyriään ja 400 heistä palasi. 700 on edelleen tuolla noissa maissa tai ovat siellä kuolleet. Kyseessä on todella laaja ilmiö, hyvin huolestuttava ilmiö. Sitten on henkilöitä, jotka ovat äh, Ranskan ja Irakin tai Syyrian välillä tai käyvät paikalla kriittisillä paikoilla ja saattavat jonakin hetken ryhtyä toimintaan. Tämä on todella vakava ja huolestuttava ilmiö. Ja niin laaja ilmiö, että tarvitaan globaalia politiikkaa, globaalia toimintaa, terrorismin torjuntaan ja radikalisoinnin torjuntaan. Joku teistä esitti kysymyksen, mitä teemme radikalisoinnin estämisen osalta. Tämä on hyvin tärkeä kysymys. Mitä Ranskassa ja Euroopassa tehdään? Ranskassa meillä on tällainen ilmiantofoorumi meidän tiedustelupalvelun kautta 5000 nuorta on, niin heistä on tehty ilmoitus tässä foorumissa ja ja heihin kohdistetaan radikalisoiden torjuntaa ja otetaan mukaan kaikki eri valtion ja alueiden palvelut ja pyritään todella äh, saamaan aikaan tätä radikalisoiden purkua. Le développement de contre-discours, mais le retrait aussi on myös tärkeää, että näiltä internet-sivuilta ja blogeilta voidaan saada tiettyjä tekstejä pois. Olemme ensimmäinen maa Euroopassa, joka teki sopimuksen internetoperaattoreiden kanssa niin, että voitiin ähm, lisätä tätä toimintaa. Kehitämme myös äh, hallituksen äh, informaatiopalvelun ja kansalaisyhteiskunnan kanssa tällaista vastadiskurssia, vastanarratiivia ja myös Euroopan tasolla teemme työtä. Tietenkin on paljon työtä tehtävänä, mutta olemme sitoutuneita näihin toimiin, jotka ovat hyvin vahvoja myönteisiä toimia. Pour ce qui concerne la question de Madame Joly sur... Euh... Sitten nämä kysymykset. Tess. TES-aiheesta kokonaisuudesta. Te sanoitte, että tämä ei ole kokonaisuudessa EU-lainsäädännön mukaista. No ensinnäkin nämä tietokannat ovat jo olemassa. Tässä on konkreettisia. Meillä on kaksi konkreettista tietokantaa. TES, kanta, jossa on 30 miljoonaa ranskalaista, jotka ovat hakeneet biometristä passia. Meillä on kansallinen hallinta tietokanta, jossa on 60 miljoonan ranskalaisen biometriset sormenjälkitiedot. Tämä ei ole niin hyviä, hyvä jäljitettävyyden kannalta kuin TES-kanta, tietokanta. Tässä tietosuojaviranomaiset ovat jo antaneet oman kantansa 2015 vuonna ja ja Ranskassakin on täytynyt tarkastella tätä esittämäni asetusta, jossa mahdollistaisiin se, että käytettäisiin testietokantaa kansallista henkilökorttia varten. Ja vaikka tässä nyt onkin esitettyjä kysymyksiä tai toivomuksia viranomaisten taholta, missä vaiheessa ei ole sanottu, että Ranskan valitsema oikeudellinen tie ei olisi EU-lainsäädännön mukainen, eikä missä vaiheessa ole myöskään todettu, että se, mitä olemme tehneet, mitään perustuslaillisia periaatteita loukkaisi. Ne toimet, joihin olemme ryhtyneet, ovat olleet, olleet juridisesti hyväksyttäviä. Me olemme itse halunneet myös, että tätä tutkitaan ja itsekin olen esittänyt pyynnön Ranskan turvallisuusvirastolle ja tässä on myös sanottu, että koska ei ollut mahdollista käyttää biodiometristen tietojen pohjalta tunnistamisessa näitä tietokantoja, niin täytyy varmistaa se, että määräyksen jännittävyys ei ole mahdollinen. Tässä täytyy varmistaa tietosuoja. Meillä tietosuojavirasto kyllä antaa kaikki takuut tälle toiminnalle. Tässä ei pidä olla mitään epäselvyyttä tahdosta parantaa henkilökorttien turvallisuutta ilman, että samalla vaarannetaan millään tavalla henkilötietosuojaa. Me e, emme ole käyttäneet tässä siruja, vaan toista menetelmää, koska silloin kun meidän tavoitteenamme oli se, että ranskalaiset voisivat nopeasti uudistaa oman henkilökorttinsa ilman, että tässä olisi liian pitkää menettelyä. Ja silloin, kun henkilökortissa on mukana siru, niin silloin täytyy mennä hyvin tiukan prosessin läpi. Ja tämän vuoksi me olemme valinneet eri tien Ranskassa. tätä olen selittänyt myös Ranskan parlamentin edessä. Hyvä puheenjohtaja, en ehtinyt kaikkia asioita tässä nyt käydä läpi, pahoittelen sitä. Mutta minulla on valitettavasti muita sitoumuksia nyt, mutta minä kyllä sitoudun siihen, että ne kysymykset, jotka eivät saaneet vastausta nyt, niin voidaan sitten kirjallisesti, niihin voidaan kirjallisesti vastata. Ah, yksi kysymys, johon ehdottomasti haluan äh, vastata Schengenistä ja PNRstä. Teidän ryhmällänne on hyvin klassinen kanta tähän aiheeseen. Te äänestätte Ranskassa ja Euroopan parlamentissa kaikkia sellaisia tekstejä vastaan, joiden tarkoituksena on suojella ranskalaisia terroristeja vastaan. Te vastustitte PNR-lakia samoin kuin kaikkia terrorismin torjuntalakia. Ja haluatte vain, että ulkorajoille saadaan uudelleen tai sisärajoille saadaan rajat 13.11.2015 lähtien meillä on ulkorajavalvonta. Myös Ranskassa meillä on paljon siellä turvallisuusviranomaisia mukana tässä valvontatyössä. Ja Ranska halusi vahvistaa Schengeniä parantamalla Frontexin tehokkuutta ja tässä haluttiin myös järjestelmällinen tietojenvaihto Schengen-järjestelmän piirissä. Me olemme tehneet komissiossa ja neuvostossa työtä niin, että Schengenin tietojärjestelmät voitaisiin, niiden, ne voitaisiin linkittää muihin tällaisiin rikollistietokantoihin. Eurodakiahan on myös muutettu ja sitä on hyödynnetty sisäistä turvallisuutta varten. Ranskalla on se kantaa, että tässä täytyy sissiin syöttää lisää tietoja ja vahvistaa yhteistyötä tiedustelupalvelujen välillä ja jatkuvasti pyytää tietoja Schengenin tietokannasta. Tässä täytyy myös torjua laittomia väärennettyjä matkustusasiakirjoja. Nämähän ovat aivan keskiössä tässä kaikessa ja Ranska on eturintamassa kaikessa tässä. Ja me olemme sitä mieltä, että tämän eurooppalaisen politiikan käyttö on tässä tärkeää, emmekä me voi demagogiaan tarttua. Meidän täytyy pystyä tehokkaasti torjua, torjua terrorismia. Uh, Kiitos. Monet isoiden maiden ministerit eivät tule paikalle muuta kuin puheenjohtajakaudella, että olette tulleet useamman kuin kerran, ja jäsenet varmasti arvostavat sitä, että me, me tiedämme, että se on tärkeää, me arvostamme sitä myös PNRn yhteydessä. Ja on hyvä, että olemme yhteydessä neuvostoon myös tätä kautta. Joten kiitoksia kysymyksistä ja kiitos herra ministeri ja kaikkea hyvää ja onnea työllenne. Colleagues, will uh, move to the vote if everyone wants to get ready. We need your... No niin, siirrytään äänestämään. Tarvitsette äänestyskorttinne molempiin äänestyksiin. Jos teillä ei ole äänestyskorttianne mukana, voisitteko ilmoittaa siitä? Colleagues, anyone who doesn't have... Hyvät kollegat, onko joku, jolla ei ole äänestyskorttia mukana? Colleagues, um, we move to... Hyvät kollegat, kohta kahdeksan. Toimintojen välisissä sopimuksissa neuvoteltu teksti. Ja tämä koskee siis terrorismin torjuntaa. Tämä on yksi Liben avain asiakirjoissa terrorismin vastaisessa taistelussa. Ja tässä on päästy sopuun suhteellisen nopeasti. Haluaisin kysyä, haluaisiko esittelijä sanoa jotain? Rova Holmaier, olkaa hyvä. Ich mache es ganz kurz. Aivan lyhyesti, herra puheenjohtaja. Haluaisin kiittää kollegoja erittäin hyvästä yhteistyöstä. Peter, Katariina, haluan kiittää myös kaikkia muita ryhmiä. Me olemme tehneet todellakin hyvää yhteistyötä ja haluaisin myös kiittää Gaita. Hän on todellakin opastanut meitä. Kiitokset sihteeristölle ja haluaisin myös kiittää puheenjohtajan valtiota se oli tässä todellakin yhteistyöhaluinen. Pyrittiin löytämään yhteisiä ratkaisuja ja lähentymään toisia ja uskon, että olemme saaneet hyvän ja tasapainoisen tekstin aikaiseksi. Ja todellakin haluaisin sydämellisesti kiittää kaikkia siitä, että saimme tämän tällaisessa aikapuitteissa aikaiseksi. Kiitos. Okay, thank you, Mrs. Holmeyer. We can move straight to the... Kiitos. Siirrymme äänestämään. Eli teksti, josta sovittiin toimijoiden välisissä neuvotteluissa. Tämä on nimenhuuto äänestys ja äänestys alkaa. The vote is... Sorry, colleagues, um, the EPP... EPP on nyt yksi liikaa. Okay, we're okay now. So the vote continues. No niin, äänestys jatkuu. Ja nyt se päättyy. hyväksytty. 37 puolesta, 4 vastaan, 7 tyhjää. Onnettelut Rouva Holmeier. straight to the second vote. This is the draft opinion. Tämä on lausunto luonnos vuosikertomus 2015 EUn taloudellisten etujen suojaaminen, petosten torjunta. Ja esittelee Katarina Ginnici, haluatteko puheenvuoron? Muuten siirrymme äänestämään. Siirrymme siis suoraan äänestämään. Kyllä se sopii. Haluaisin vain kiittää kollegoita ja muita varjoesittelijöitä ja kaikkia, jotka ovat osallistuneet tämän työn tekemiseen. Kiitoksia. Thank you, Mrs. Chinichi. And we go straight... Kiitoksia. Eh, aloitamme tarkistuksesta. Yksi äänestys alkaa. Vote is closed. Hylätty. Kenties voisitte siirtyä toisen laitteen äärelle. Rovapinova. The machine. Siirtykääpä toisen laitteen äärelle. Eikö sekään toimi? No, kirjaamme ylös teidän äänestys, äänestyspäätöksenne. Voitte käden nostoäänestyksellä äänestää. Eikö laitteenne toimi, edustaja Karukka? No, toimii. Hyvä, hyvä. Loistavaa. Tarkistus kaksi, äänestys alkaa. Vote is closed. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Tarkistus kolme puolesta. Äh, ei kun äänestys alkaa. Vote is closed. It's carried. Amendment four. Vote is open. Tarkistus neljä. Äänestys alkaa. Vote is closed carried. Amendment 5. Viitonen äänestys alkaa. Päättyy. Hyväksytty. Kuusi pu... Äänestys alkaa. Closed. Carried. Hyväksytty. Kompromissi neljä äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Kompromissi yksi. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Tarkistus 13. Äänestys alkaa. Päättyy. Hylätty. Tarkistus 14. Äänestys alkaa. Päättyy. Hylätty. Kompromissi kaksi. Ensimmäinen osa. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Toinen osa. Äänestys alkaa. Päättyy. Hylätty. Kompromissi kolme. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Tarkistus 23. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Ja sitten teksti muutetussa muodossa. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Se on hyväksytty. 42 puolesta kolme vastaan kolme tyhjää. Onnittelut esitteli Rova Chinicille. That is the end of voting time, colleagues. Äänestys päättyy tähän. Muut asiat, ei muita asioita. Seuraava kokous on 8. päivä joulukuuta. Kiitokset kollegat, kokous päättyy.